Rozpoczynamy popołudniową sesję. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa iltapäiväkokouksemme maatalousvaliokunnassamme. Me odottelemme vielä paria kollegaa tänne paikalle. Heillä oli aikaisempi kokous tuossa ja he ovat tulossa tänne. Jos tarkastelette iltapäivän esityslistaa, niin huomaatte, että Meillä on esitys tässä Chris Pottermanilta. Tämähän liittyy tällaiseen geopakopa-järjestön raporttiin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta tehokkaimpana keinona torjua sosiaalista polkumyyntiä ja pimeää työtä maatalousalalla. ammatillisten maatalousjärjestöjen, työnantajien järjestö Geopa Kopa. Sen eh, jäsenet ovat kansallisia maatalousjärjestöjä. Ne ovat Kopan jäseniä tai Kopan auktorisoimia liittymään Geopa Kopaan. Ja ne voivat myös kansallisella tasolla neuvotella työmarkkina vuoropuhelussa. Varmasti tulemme paljon oppimaan tästä esityksestä. Kiopa antaa kantoja komission ehdotuksiin Geopa Kopalta tuli raportti sosiaalista polkumyynnistä 2016 joulukuussa EUn maataloussektoriin liittyen. Tässä raportissa korostettiin sitä, että tarvitaan enemmän työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja hallinnollisia menettelyjä täytyy yksinkertaistaa niin, että voidaan tehokkaasti torjua pimeää työtä maatalousalalla. Komission tukemassa kahden vuoden ohjelmassa haluttiin puuttua Euroopan unionin maatalousalan pimeään työntekoon tehokkaammalla tavalla, niin että voitaisiin myös parantaa maataloustyöntekijöiden olosuhteita ja vähentää byrokratiaa. Pimeä ja laiton työ vaikuttavat merkittävällä tavalla myös kilpailuun. Raportin johtopäätöksenä on se, että hallinnollisten toimien yksinkertaistaminen liittyen työllisyyteen, verotukseen, sosiaaliturvaan. Tämä yksinkertaistaminen on todella tähdellistä, jotta voidaan tehokkaasti puuttua pimeään työhön. Tämä hyödyttää työntekijöitä, työnantajia ja jäsenvaltioita. Ja se tulee hyödyttämään myös eritoten niitä, jotka työskentelevät itse maataloudessa. Haluaisin antaa puheenvuoron Chris Pottermanille. Hän on jopa kopajärjestön puheenjohtaja. Hänellä on 10 tai 15 minuuttia aikaa esitellä tämä raportti. Ja sen jälkeen siirrymme kysymys- ja vastausosioon valiokunnan jäsenten kanssa. Arvoisa puheenjohtaja, Herra Boserman, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia myös parlamentin jäsenille ja valiokunnalle siitä, että saan tänään esitellä teille tekemämme raportin yhdessä GeoPakopa jäsenten kanssa. Esittelen lyhyesti sitä, mitä olemme tehneet ja myös muita työmme tuloksia. Alustuspuheenvuorossaan puheenjohtaja Sikerski jo kertoi, mikä jopa on. Näytti tästä kuvasta, että olemme kopaan liittyvä työnantajien järjestö. Ja kuten kuulitte, voimme käydä EUn tasoista työmarkkinavuoropuhelua EAN kanssa ja olemme mukana komission kuulemisissa. Puheenjohtajahan tähän jo viittasikin. Vuonna 2014 tuon vuoden lopussa aloitimme hankkeen työllisyyspääosastossa ja oli hienoa, että saimme järjestettyä tutkimuksen tai seminaarin, joka käsittelee laitonta ja ilmoittamatonta työtä Euroopassa maatalousalalla. Halusimme tutkimuksen siksi, että ilmoittamaton työ johtaa polkumyyntiin sosiaalisesti ja tämä taas epäreiluun kilpailuun. Tätä emme voi hyväksyä työnantajiemme näkökulmasta silloin, kun he noudattavat sääntöjä. Tämä on syytä todeta. Työ, työnantajaryhmänä me vastustamme sosiaalista polkumyyntiä, laitonta työtä ja työolojen hyväksi käyttöä. Meillä on järjestäytymisessä neljä askelta, neljä vaihetta, käyn niitä nyt läpi. Ensinnäkin katsotkaamme juridisia puitteita, määritelmiä laittomalle työlle, ilmoittamattomalle työlle tai liian vähän ilmoitetulle työlle. Sitten valvontajärjestelmä, sosiaaliset valvonnat, ja kolmas kappale tässä, parhaat käytänteet ovat erittäin tärkeä osa. Niitä löytyy tästä raportista. Meillä on myös suosituksia ja päätelmiä, johtopäätöksiä. Ja tämä raportti me löytyy kuudella eri kielellä. Kaikki voivat sen haluamaan kielellä lukea. Ja voitte myös käyttää tietenkin tämän päivästä PowerPoint-esitystä. Nyt sitten muutama sananen määritelmistä aivan lyhyesti. Kysymme lyhyesti, miten ilmoittamaton työ määritellään. Tällä hetkellä juridisesti sitovaa määritelmää kaikille jäsenvaltioille ei tälle termille ole ilmoittamattomalle työlle, pimeälle työlle. Meillä Meillä on vuosien 98 ja 2007 asiakirjat, jossa puhutaan siitä, että tässä on kyseessä lain mukainen maksettu työsuoritus, mutta kuitenkin sellainen, että sitä ei ilmoiteta viranomaisille. Eli kun pimeästä työstä puhutaan, siihen liittyy erilaisia toimia, epävirallisia toimia kotitaloudessa – esimerkiksi työolosuhteiden heikkouksia ja niin edelleen. Eli tämän EU-tasoista ilmoittamattoman työn määritelmää meillä ei ole. Sitten kun puhutaan laittomasta työstä, sen osalta on todettava, että meillä on vuonna 2009 direktiivi, joka käsittää käsittelee kolmansien maiden EU-ssa laittomasti olevia henkilöitä. Sen artiklassa 2 on määritelmä, jossa puhutaan siitä, että kolmannen maan kansalainen laittomasti palkataan. Me olemme tehneet yhteistyötä jäsentemme kanssa 18 maasta ja monissa maissa laiton työ sinänsä jo on rikos. Sitten lyhyesti, kuten näette, Euroopan laajuista määritelmää ei ole, mutta joissakin maissa ilmoittamaton työ on laittoman työn muoto. Ranskassa, Portugalissa, Saksassa ja joissakin muissakin maissa sitten laitonta työtä säännellään täysin eri tavoin kuin ilmoittamatonta työtä. Ja joissakin maissa määritelmiä ei ole lainkaan. Jos sitten katsotaan loppupäätelmiä, voimme todeta, että jos jotakin halutaan EU-tasolla tehdä pimeän työn osalta, laittoman työn osalta, on tärkeää, että meillä on yhtenäiset määritelmät kautta koko Euroopan. Sitten aihe, josta samoin on puhuttava kun katsomme sosiaalista polkumyyntiä ja muuta, on näennäinen itsenäinen ammatin harjoittaminen. Sekin liittyy pimeään työhön, eikä siitä, sitäkään ole Euroopan tasolla yhtenäisesti määritelty. Mutta kun katsotaan EUn tuomioistuimen lainsäädäntöä ja tapauksia, meillä on useita tapauksia – jossa on lyhyt määritelmä liittyen tähän asiaan. Näennäisestä itsenäistä ammatin harjoittamisesta voidaan puhua silloin, kun henkilö on palkattu kansallisen lainsäädännön nojalla itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, mutta hän toimii toisen alaisuudessa eikä voi itse vapaasti päättää työn sisällöstä tai aikataulusta tai paikasta. Ja hän joutuu jakamaan työnantajan liiketoiminnan riskit. Eli tilanne ei vastaa todellista itsenäisen ammatin harjoittajan tilannetta. Ja sitten viimeinen elementti määritelmiin liittyen. Me pääsemme keskustelemaan työllisyyspääosaston ja jäsentemme kanssa työntekijöiden lähettämisestä. Monet uskovat, että maatalousalalla lähetettyjä työntekijöitä on paljon. Näin ei kuitenkaan ole, mutta Ranskassa esimerkiksi näiden henkilöiden määrä lisääntyy. Lähetettyjä työntekijöitä on pikemminkin rakennusalalla ja liikennealalla, ei niinkään maatalousalalla. Ja vielä määritelmistä, kun katsomme kansallista puolta. On hyvin hankalaa löytää määritelmiä mistä näistä mainitsemistani käsitteistä ei juurikaan määritelmiä löydy. Sitten toinen etappimme, valvonta. Se on erittäin tärkeää. Hankkeen toisessa osassa puhuimme sääntelyn täytäntöönpanosta ja työtarkastuksista. Valvonta on tärkeää. Me katsomme myös sanktioita, työntekijöiden oikeuksia ja vastuukysymyksiä. Lähetimme kyselylomakkeita jäsenillemme ja yksi kysymyksistä, joita esitimme jäsenillemme, oli, mitä lainsäädännön lähteitä käytetään työtarkastuksissa, minkälaisia valtuuksia työtarkastuksiin liittyy ja kolmanneksi, mitä oikeuksia tarkastettavilla tahoilla on. Kuvasta näette, että EUn maista suurin osa on sellaisia, että tarkastuksessa keskitytään lähinnä joko pelotteisiin tai sääntöjen noudattamiseen, ei niinkään ennaltaehkäisyyn. Uskomme, että ennaltaehkäisy olisi erittäin tärkeää ja olisi syytä katsoa, onko meillä esimerkkejä maista, joissa käytetään erilaisia välineitä lainsäädännön nojalla tai työehtosopimusten nojalla. Miten voidaan yksinkertaistaa hallintoa. On tärkeää, että työmarkkinaosapuolet saadaan mukaan. Euroopassa yli 20 miljoonaa ihmistä tekee töitä maatalousalalla, mutta maakohtaiset erot ovat valtavia. Saksa, Ruotsi, ovat maita, joissa te, tietyt henkilöt ovat vain osittain työ, töissä, tai monet tekevät, tekevät täysaikaista työtä, mutta sitten Ranskan kaltaisissa maissa on paljon kausiluontaisia työntekijöitä, lyhytaikaisia työntekijöitä, eli erot ovat suuria. Monissa maissa käytetään myös sellaista mallia, että työntekijällä on vain yksi työsopimus, mutta hän voi työskennellä samanaikaisesti useassa yrityksessä. Samalla pitäisi katsoa siis myös yksity- yksinkertaistamispuolta ja tästä kaksi lyhyttä esimerkkiä. Tästä kuvasta näette, minkälaista viestintää työntekijän pitää harjoittaa – minkälainen työsuhde on ja millä hetkellä tästä pitää ilmoittaa. Se voi tapahtua ennen sopimuksen alkua tai samaan aikaan tai myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Saksa, Puola ja Portugali kuuluvat tähän. Missä muodossa ilmoitus voidaan tehdä, joko paperilla tai sähköisesti? Ja viimeinen kysymys liittyy siihen, kuinka monta ilmoitusta on tehtävä, yksi vai useampi. Jos Ilmoituksia on tehtävä vain yksi. Se on paljon yksinkertaisempaa ja sääntöjä on helpompi noudattaa, kun taas useamman ilmoituksen kohdalla virheitä voi syntyä enemmän. Seuraava dia on varsin tärkeä. Voi olla työntekijän tekemä ilmoitus, työnantajan tekemä ilmoitus, mutta se ei välttämättä ole muodollisesti täysin oikein. Eli jos siinä on pieniä virheitä, on tärkeää tietää, miten maa sitten käsittelee ilmoitusta. Jos muodollisia virheitä, siis vihreällä merkityssä maissa, ainoastaan näissä vihreällä merkityssä maissa tehdään ero sen välillä, kuinka kohdellaan näitä muotovirheitä tai ilmoittamatonta työtä. muotovirheitä ei pitäisi mielestäni kohdella samalla tavoin ja käsitellä samalla tavoin kuin laitonta työtä. Sitten menettelytavoista. On tärkeää katsoa, mitä työnantajan pitää tehdä silloin, kun joku tekee työtä yrityksessä, miten hallinnoida työsuhdetta. Tähän liittyy paljon hallinnollista työtä sopimuksen aikana. Ja sitten tässä toisella rivillä viitataan sosiaaliturvaan, siinäkin on se ongelma, että tarvitaan useita asiakirjoja. Ja tähän haluaisin teidän parlamentin jäsenten kiinnittävän huomiota. Tämä on suuri ongelma maataloudessa tällä hetkellä. Kausityöntekijöitä koskevia sääntöjä on muutettu. Tiedätte, että itä-eurooppalaiset ovat usein länsi-Euroopan maissa töissä. Euroopassa on paljon perhetiloja ja jokaisen työntekijän on tehtävä luontaisista työntekijöistä tarkat ilmoitukset. Tämä on erittäin hankalaa työnantajille. Käydäänpä tämä vielä nopeasti sitten läpi tähän loppuun. Tärkeä asia kaikessa on, ovat työmarkkinaosapuolet näissä maissa. Näet, tässä kuvassa näette, missä on voimakkaat työmarkkinaosapuolet. Ja silloin myös sääntöjä noudatetaan paremmin ja työmarkkina vuoropuhelu on hyvin jäseneltyä. Meillä on raportissa lähes 15 sivua tästä asiasta. Katsomme hyviä esimerkkejä, hyviä käytänteitä sääntelystä ja siitä, miten työtarkastuksia voidaan hoitaa. Tässä on maakohtaisia esimerkkejä sitten hyvät käytänteet täytäntöönpanosta, yksinkertaistamisesta ja lopuksi myös siitä, miten sosiaalinen vuoropuhelu voidaan yritysten ja työmarkkinaosapuolten välillä järjestellä. Kuten sanoin, tämä raportti on siis saatavilla kuudella kielellä, voitte siihen tutustua. Sitten vielä yksi luku täällä lopussa koskee loppupäätelmiä ja suosituksia. Niistä vain nyt pureutuisin joihinkin. Katsomme tässä määritelmiä. Meillä ei vielä siis ole monestikaan Euroopan tasoisia määritelmiä, mutta suosittelemme, että me tutustuisimme tuolla kansallisen tason määritelmiin ja pureutuisimme aiheeseen tulevaisuudessa. Ja toiseksi päätelmissä todetaan ja katsotaan mitä maat voivat tehdä. Tämä liittyy myös suosituksiin. On tärkeää, että on ennaltaehkäiseviä keinoja. On tärkeää, että sanktiot ja seuraamukset ovat suhteellisia. Kuten sanoin aikaisemmin, muotovirheitä ei voi kohdella samalla tavoin kuin pimeää työtä sinänsä. Sitten vielä yksinkertaistaminen, se, että meillä on liikaa byrokratiaa, ei helpota hallinnointia. Pitää katsoa juuri parhaita käytänteitä. Tämä on erittäin tärkeää. Kuten tiedätte, maa talouden alalla meillä on paljon pieniä tiloja. Aina ei ole mahdollista jättää yhtä henkilöä hoitamaan pelkästään toimistotöitä. On katsottava kolmikanta, järjestelmiä, työmarkkinaosapuolten ja työtarkastusten suhteen. Ja sitten vielä, kuten sanoin, työmarkkinaosapuolten rooli. Ja niissä maissa, joissa niiden rooli on voimakkaampi, niin sääntöjäkin noudatetaan paremmin. Vielä lopuksi laiton ja ilmoittamaton työ ei liity pelkästään tiettyihin maihin tai maiden sisällä oleviin ongelmiin, vaan ne ovat rajat ylittäviä. Geopa ja Kopa ja muut ovat ilmoittamattoman työn formin tarkkailijoita. Toivottavasti ensi vuonna vuonna 2018 voimme saada maan, maanviljelijät tähän myös mukaan. Voimme tuoda esille omia suosituksiamme esimerkiksi yksinkertaistamisesta ja parhaista käytänteistä. Eli lopuksi Kuten totesin, me vastustamme sosiaalista polkumyyntiä ja laitonta työtä, ilmoittamatonta työtä kaikissa niiden muodoissaan. Euroopassa ei kuitenkaan tarvita nykyistä enempää sääntelyä, vaan parempaa sääntelyä, yksinkertaisempia sääntöjä jäsenillemme. Kiitoksia. Kiitokset teille. Kiitokset tästä esityksestä. Nyt voimme kuulla jäsenten esittämiä kysymyksiä. Edustaja Luoso ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Viime helmikuussa me käsittelemme tällaista asiaa, joka kosketti tätä ja sieltä, sieltä kerrottiin meille tärkeitä asioita. Kyse oli lähetystä työntekijöistä, eli siellä äh, on tuhansia ihmisiä, jotka ovat viljely, viljelyssä ja tietyt ovat erikoistuneet ja tässä ja hyötyvät sopimuksesta Espanjan kanssa, jolla on myöskin sopimus Etelä-Amerikan kanssa, joten siellä oli esimerkiksi perulaisia, ekvadorilaisia, oli kuuden kuukauden sopimus ja tässä on ollut erittäin suuria vaikeuksia työmarkkinoilla. Mitä te aiotte tehdä, jotta voitte valvoa näiden ihmisten alkuperää tässä, ma- näissä maatalouskysymyksissä? Sitten, entä sitten kustannukset, jotka liittyvät laittomaan työhön? Ja tässä nyt kuitenkin täytyy voida valvoa vaar, rajoja ja myöskin työmarkkinoita tässä kysymyksessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tässä Geopokopan puheenjohtaja herra Bottermania. Minulla oli mahdollisuus tavata hänet eh, ja on hyvä, että käymme nyt keskustelua tästä raportista. Täällä me puhumme paljon maataloudesta ja maaseudun työntekijöistä, mutta yksi asia on maatalous työ. Me emme voi unohtaa, että tässä ei ole kysymys pelkästään työnantajapuolesta, vaan täytyy myös pystyä estämään esimerkiksi sosiaalista polkumyötä, polkumyyntiä. Me kovasti painottamme ympäristön kestävyyttä ja tärkeää on myös sosiaalista kestävyyttä painottaa. Haluaisin kiittää tästä tehdystä työstä. Minulla on Yksi kysymys teille nyt. Olen ymmärtänyt, että emme halua enempää sääntöjä, vaan haluamme, että nykysääntöjä parannetaan. Tällainen yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä tämän raportin osalta, jos en nyt väärin ymmärtänyt. Eli käsitteiden ja määritelmien harmonisointi. Tässä on erilaisia käsitteitä ja määritelmiä, joka johtaa sitten epätasa-arvoiseen kohteluun eri jäsenmaissa. Ja kun on erilainen ihmisten kohtelu, niin tuli erilaisia sanktioita ja samoin kohdellaan eri tavalla e, laittomia tai pimeää työtä tekeviä henkilöitä. Te olette tutkineet tätä ja välttämätöntä on nyt nykyistä säännöstöä sovittaa paremmin tarpeisiin. Toinen seikka tässä nyt ihan viimeiseksi maataloustyössä on yksi erityispiirre, eli se on hyvin kauteen liittyvää. Joskus pellolle tarvitaan intensiivisesti työvoimaa kuukauden tai puolentoista kuukauden ajan, ja silloin täytyy nopeasti ja jouhevasti pystyä palkkaamaan ihmisiä töihin. Minä olen espanjalainen ja omalla alueellani on paljon maa- taloutta ja maatalouden työntekijöitä, kausityöntekijöitä. No ainakin 30-40 vuotta sitten ihmiset omalta alueeltani lähtivät Ranskaan maaseudulle töihin sopimusten turviin. Miten me voimme parantaa tätä tilannetta niin, että tämä kausiluontoisuus työssä ei johda siihen, että tulee tätä laitonta ja pimeää työvoimaa, joka tuotiin tällä esille. Tämähän johtaa epätasavertaisuuteen. Maataloudenkin täytyy olla kilpailukykyistä ja ottaen huomioon aina myös työn kustannukset. Palkojen säätely ainakin omassa maassani yleensä tehdään työehtosopimusten kautta provinssien tasolla. Ja tässä on eroavaisuuksia eri alueiden, eri maakuntienkin välillä. Ja siinä vaiheessa, kun työmarkkinavuoropuhelua käydään, niin silloin voitaisiin miettiä, miten voidaan paremmin säädellä tätä palkkakehitystäkin. Kiitoksia. Nano. No. Oui, monsieur le président, je crois que ce rapport niin, no, no. arrive à point Niin, kyllä tässä päästään tiettyyn tilaseen. Meillä on todellakin tuota sosiaalista polkumyyntiä Euroopassa maatalon puolella, mutta tietysti maatalous meitä kiinnostaa eniten ja kun kuullaan näistä määritelmistä, esimerkiksi pimeän työn, laittoman työn määritelmistä, niin täytyy pohtia, että mitä Eurooppa tekee tämän kysymyksen suhteen. Uskon, että on olemassa vaara, että tähän kysymykseen ei reagoida. Tietysti tässä on tämä kilpailukysymys, tämä sanottiin hyvin selvästi, tämä on todellisuutta, mutta myöskin tilanne, joka liittyy näihin henkilöihin, joilla ei ole oikeutta terveydenhuoltoon, työhön ei mihinkään. Eli tämä on tämmöinen perustavanlaatuinen kysymys. Tätä pitäisi pohtia, koska alueita, missä on esimerkiksi paljon kausityöntekijöitä omena alalla. Eikö tässä nyt voisi pohtia tällaista sopimusta tietyksi ajaksi, eh, jota voitaisiin ehkä tässä myöskin pohtia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Hope. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Suurella ilolla kuuntelin teidän raporttinne esitystä. Olen sitä mieltä, että tämä Kysymys on erittäin ajankohtainen. Meidän täytyy etsiä joustavia päätöksiä niin, että emme aiheuttaisi enemmän haittaa kuin hyvää. Kuten kaikki tietävät, maatalous on aivan erityinen sektori. Sitä tukee suuri väestömäärä maaseutualueella ja eritoten nuorilla, jos, meillä, jos me luomme entistä tiukempia välineitä, niin heillä tulee olemaan enemmän ongelmia. Minun mielestäni meidän pitäisi olla hyvin varovaisia, kun hyväksymme uusia sääntöjä. Teidän raportissanne jäin kaipaamaan luetteloa niistä syistä, miksi meillä on laitonta ja pimeää työvoimaa maa, maataloussektorilla. Kenties joissakin jäsenvaltioissa verotusjärjestelmät eivät ole millään tavalla myönteisiä ilmoitetulle työlle. Tämä saattaisi olla yksi niistä syistä, miksi ihmiset tekevät, ottavat enemmän riskejä ja tekevät pimeää työtä. Kenties meidän pitäisi miettiä, millä tavalla voitaisiin tehdä työntekijän kannalta hyödylliseksi se, että he ilmoittavat tehdystä työstä. Kenties se ei juuri sillä hetkellä ole heille hyödyksi, mutta ehkä se myöhemmin heille olisi hyödyksi. Ehkä taloudellisesti ei tässä voiteta kovinkaan paljon, mutta ainakin me saamme selkeämmin tilannekatsauksen ehkä tulevaisuudessakin tämä tuottaa sitten enemmän henkilöä, e, enemmän hedelmää, kun tämä on otettu käyttöön. Meidän täytyy varsin huolella pohtia näitä kysymyksiä. Ette kertonut meille, kuinka suuri on pimeän työvoiman prosenttiluku maataloudessa. Onko se yhden prosentin luokkaa vai 50 prosenttia? Tietysti on tällaisia huippukausia maataloudessa, mutta sitten on sellaisiakin kausia, kun tuottajalla on vain kaksi tai kolme henkilöä palkkalistoilla. Sitten terminologiakysymys vielä. Puhuitte siitä, että pimeä työvoima tarkoittaa sosiaalista polkumyyntiä. Muilla sektoreilla ajatellaan vaikka liikenteessä. Sanotaan, että jos palkka eroaa maan keskipalkasta, niin silloinkin kyse on sosiaalista polkumyynnistä. Mikä tilanne nyt, nyt, tällä hetkellä on? Onko sosiaalista polkumyyntiä se, jos minä maksan alle 2000 euroa palkkaa kuukaudessa vai onko sosiaalista polkumyyntiä pelkästään se, että minulla on työntekijä, joka tekee pimeää työtä? Tässä tarvitaan tarkennuksia. Yksi asia on pimeä työvoima ja toinen on sitten nämä palkat, joita maksetaan tästä työstä. Emme voi puhua kahdesta eri asiasta samanaikaisesti samoilla termeillä. Tietysti tarvitsemme erilaisia termejä tässä. Meidän täytyy tehdä työtä tämän osalta eurooppalaisella tasolla. Ihmisten ja työvoiman vapaasta liikkuvuudesta on tullut yhä selkeämpää kaikkien mielessä. Kiitos. Kiitokset teille seuraavaksi edustaja Caputo. Si, grazie, grazie presidente. Io... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää puheenjohtaja Bottermania tästä mielenkiintoisesta raportista. Tämä auttaa vuoropuhelussa EUn toimielinten ja EUn viljelijöiden välillä. Tämä asia on erityisen lähellä sydäntäni, erityisesti pimeä työ, koska tulen kampanjan alueelta, maakunnasta, Etelä-Italiasta, missä tämä asia on todella vitsaus. Ja voin puhua hätätilasta. Siellä harjoitetaan tietynlaista pimeää työtä. Se on mielestäni kaikkein huolestuttavin työmuoto siinä laiton tai luvaton välikäsi hyödyntää julkisia rakenteita maatalouden alalla käyttäen hyväksi työntekijöitä. Tässä on todellinen porsan reikä. Olemme reagoineet tähän ongelmaan voimakkaasti. Olemme hyväksyneet tätä koskevan lainsäädännön. Tässä voidaan puhua myös parhaasta käytänteestä, joka pitäisi ottaa käyttöön myös muualla EU:ssa. Ja tätä kautta vastuu pitäisi sälyttää myös sen tahon kontolle, joka käyttää hyväkseen pimeää työtä. Euroopassa asiaan ei ehkä suhtauduta yhtä voimallisesti. Viime toukokuussa esitin kysymyksen komissiolle juuri tästä ilmiöstä. Olen jättänyt myös toisen kysymyksen ja tätä kautta olen pyrkinyt kuvaamaan yksityiskohtaisesti tämän tietyn ilmiön luonnetta. Laillisen maahanmuuton ja työturvallisuusalan direktiiveissä tähän ei pureuduta oikealla tavalla – koska henkilöt, jotka päätyvät tällaiseen pimeän työn verkostoon, ovat tavallaan näkymättömiä. Tarvittaisiin koko joukko keinoja, erilaisia väliintuloja valtioiden taholta. Tarvittaisiin erilaisia ehdollista ehdollisuusvälineitä YMPssä, ja myös rahoitusta rakenteiden parantamiseksi, niin että saadaan aikaan jatkuvaa vuoropuhelua toimijoiden kanssa. Ja haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Oletteko sitä mieltä, että se, että julkiset toimijat olisivat paremmin läsnä toimissa, voisiko se paremmin auttaa? auttaa ratkaisemaan tämän tyyppisiä ongelmia. Tämä on varmasti yksi vakavimmista maatalousalan ongelmista. Madame Neutschel. Minäkin haluaisin kiittää tämän raportin esittelystä teitä. Ja kun luin otsikon, ajattelin, että on tärkeää, että me Euroopan parlamentin maatalousvaliokuntana teemme selväksi sen, että kun ajatellaan kaikkia pimeän ja laittoman työn lajeja tai pyrkimyksiä olla ilmoittamatta työstä, että me todellakin tuomitsemme tämän, että sanomme selvästi, että kyseessä ei ole mikään herrasmiesrikos. Valitettavasti monissa maissa äh, tai paikoissa tätä pidetään herrasmiesrikoksena ja nyt täytyy todellakin sanoa aikaisemmat puheet, eivät ole maininneet, myöskin seuraamusten täytyy olla oikeanlaiset. Ja sitten jos tosiaankin on tällaisia mm, ihmisiä, jotka käyttävät muita hyväkseen, jotka eivät ilmoita näistä töistä, tämä koskettaa pakolaisia, heitä otetaan työhön, koska ovat halpoja, niin kyllä tässä täytyy olla rikosoikeudellisia seuraamuksia. Kyseessä ei ole mikään herrasmiesrikos. Pitää löytää selkeämmät sanamuodot ja varsinkin kun ajatellaan viljelijöitä, mutta myöskin ravintoloitsijoita, niin usein sitten, usein naapurista tietää, että siellä on laittomia työntekijöitä. Siitä on olemassa jonkinnäköinen häry, mutta kuitenkin asiasta vaietaan, koska ollaan sitä mieltä, että muuten ei pystytä pitämään yrityksestä kiinni. Joten tässä tarvitaan selkeä kanta Euroopan parlamentista, että Pimeä työ, laiton työ on tuomittavaa. Siihen täytyy sanoa selkeä ei. Eikä tässä nyt voi mitään sellaisia sanamuotoja pohtia, että no ehkäpä kyse on veroista tai byrokraattisista esteistä. Täysin samantekevää. Se, joka ei maksa ihmisille kunnolla, niin on tehnyt rikoksen, jos pohdin esimerkiksi, mikä tilanne on Bayerissa. Siellä on ihmisiä, jotka jatkuvasti tarjoavat työtään, ei ainoastaan rakennusteollisuudessa, vaan myöskin maataloudessa on tätä pimeän työn tarjontaa. Se on todella valitettavaa ikävää, ei ainoastaan Bayerissa, vaan myöskin Saksassa. Ja se, joka tällaista puoltaa, niin kuuluu kyllä vankilaan. Dampetil. Hvala e, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Watermania tästä esityksestä. Kuten voidaan nähdä, olette käyttäneet tässä tietoja 16 jäsenvaltiosta. Ensimmäinen kysymykseni sitten kuuluukin, että milloin me voisimme odottaa näitä tietoja kaikista jäsenvaltioista, mukaan lukien Kroatian tasavallasta. Mainitsitte kolme parasta käytäntöä esimerkkeinä. Nämä saattavat vaikuttaa joillekin jäsenvaltioille varsin kunnianhimoisilta. Olemme tietoisia siitä, että maanviljelijät eivät ole aina järjestäytyneet erilaisiin tuottajayhdistyksiin niin, että ne voisivat tehdä työmarkkinaosapuolten kanssa yhteistyötä neuvotella. Tietysti tämä olisi tärkeää, tämä olisi optimaalinen ratkaisu, mutta toisaalta jos tarkastelemme eurooppalaista tasoa, niin voidaan nähdä, että työmarkkinaosapuolet eivät ole kyenneet pääsemään yhteisymmärrykseen edes työaikadirektiivin puitteissa, puhumattakaan sitten maataloudessa. Voitte vain kuvitella, mikä tilanne on, kun siellä maanviljelijät eivät ole riittävän organisoituneita. Miten he voisivat sitten tehokkaasti taistella oikeuksiensa puolesta. Mainitsitte jäsenvaltiossa olevista ongelmista. Te sanoitte, että kysymys ei ole niinkään sääntelyn puutteesta, vaan siitä, että sääntelyn laatu ei ole riittävää. Mikä teidän uskoaksenne, mitä me, teidän uskoaksenne sääntelymme pitäisi ottaa mukaan, niin että voitaisiin muuttaa tilannetta paremmaksi tällä sektorilla? Tämän lisäksi haluaisin vielä tuoda esille sen, että olin itse esittelijänä naisten mietinnössä, joka käsitteli naisten roolia maaseutualueella. Ja puhuin siinä myös äh, maataloussektorilla toimivien, äh, maaseututyössä toimivien äh, puolisoiden ammatillisesta asemasta. Mikä on teidän näkemyksenne jäsenvaltioiden halusta tunnustaa puolisojaan tukevien naisten rooli, ammatillinen äh, status maataloudessa? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on mielenkiintoinen raportti mutta kun katsotaan hiljattaista kehitystä, esimerkiksi Välimeren alueella ovat tuhannet maahanmuuttajat, laittomat maahantulijat, jotka ovat tulleet Espanjan, Italian, Kreikkaan ja ovat jääneet sinne käytännössä jumiin. Tämä tietysti antaa sitten ja avaa oven laittomalle työn teolle. Ja näin viljelyihin kohdistuu entistä enemmän painetta. Ja troikka, muistio, varsinkin Kreikassa aiheuttaa lisää painetta. Kreikassa on tuhansia maahantulijoita, jotka tekevät töitä suurilla maatiloilla ja tämä taas aiheuttaa haittaa pienille tiloille, jotka jäävät näin syrjään, kun laittomia maahanmuuttajia palkataan ilman sääntöjä. Tämä todella rasittaa pientilojen asemaa. Kreikka pohtii valtionmaiden antamista viljeltäväksi maahanmuuttajille. Tämä todella aiheuttaa painetta pienviljelijöille. Ja ministeri Apostolus on sanonut, että tuhannelle viidelle sadalle henkilölle annettaisiin viljelymaata. Ja halutaan myös perustaa erityisiä talousalueita, joihin normaali työlainsäädäntö ei pätisi. näillä alueilla sitten maahanmuuttajat ja pakolaiset toimisivat tietyssä asemassa ja kolmen vuoden jälkeen saisivat sitten tehdä töitä kuitenkin ilman lain tarjoamaa suojaa, ilman vakuutuksia ja niin edelleen. Tämä on uusi ilmiö Kreikalle, mutta kuvitellen, että sama pätee myös Italian ja muihin maihin, kuten Espanjan. Tämä todella tuhoaa pienviljelijät ja vie eteenpäin suurtiloja, suurtilallisia, jotka käyttävät maahan muuttajia ja pakolaisia työvoimanaan. Kiitoksia. Tässä pääsimme valiokunnan jäsenten kysymys, kysymysten loppuun, joten kenties voisin nyt antaa puheenvuoro teille, herra Botterman, niin että voitte vastata näihin kommentteihin ja kysymyksiin. Olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän vastata joihinkin kysymyksiin, joita minulla on esitetty. Ensinnäkin otan nämä kysymykset, jotka kirjoitin näihin asiakirjoihin niin täällä. Äh, aloitan tästä pakolaispolitiikasta. Tämä viimeinen kysymys, joka esitetään monissa Euroopan maissa – on sotapakolaisia. Ja on tehty myöskin tutkimus Euroopassa, on pitänyt täyttää kaavake siihen liittyen, että voitaisiinko näitä pakolaisia palkata. Täällä puhuttiin tuosta pimeästä työstä ja esitettiin kysymyksiä. Kaikki, myöskin työntekijät, työnantajat vastustavat tätä pimeää työtä, joten täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta tästä voidaan sakottaa, mutta pakolaispolitiikassa on havaittu näissä vastanneissa maissa, että olisi mahdollisuus rekisteröidä näitä ja heillä olisi sitten mahdollisuus saada työlupa 10-18 kuukaudeksi. Tämä voisi ehkä olla mahdollisuus tietyille maille, jotta nämä ihmiset voisivat saada luvan tehdä työtä lyhyen ajan jakson ajan No sitten mitä tulee kysymykseen, jonka edustaja Petir esitti, me olemme saaneet vastauksia ainoastaan 16 maasta. Me olemme toimineet tämän kyselyn kautta, joten tässä on tarkoituksena täydentää työtä, työtämme liittyen laittomaan ja pimeään työhön. jos meillä on mahdollisuus 2018 tai 2019 puhua myöskin maataloudesta, niin yritämme sitten jäsenemme kanssa täydentämään tätä kyselykaavaketta ja tutkimusta, että saamme vastauksia sitten myöskin Kroatiasta mm, tähän raporttiin. Esititte kysymyksen liittyen sääntelyn laatuun. No, me olemme todellakin havainneet, että monissa maissa – Meillä on sääntöjä, joissa on hyvä tarkoitusperä, mutta on havaittu, että säännöt ovat liian monimutkaisia ja suurimmassa osassa maita on tällaisia pieniä perhetiloja, joten näillä ihmisillä ei ole vuoden aikana muuta kuin kausityöntekijöitä hyvin lyhyen ajanjakson ajan. Eli he joutuvat tekemään kaiken yksin esimerkiksi eri sääntöjen, karjanhoitosääntöjen ja muiden osalta. Joten näille pienille yrityksille maataloudessa täytyy antaa mahdollisuus yksinkertaista proseduuria, niin kuin tässä esimerkissänikin kerroin. Tietyissä maissa tarvitaan useampia asiakirjoja, jos joku palkataan. Eli tässä pitäisi vähentää tämä yhteen ilmoitukseen, eli yksinkertaistaa, koska tämä sitten parantaisi myöskin laatua. Te totesitte myös, että tietyissä maissa viljelijät eivät ole kovinkaan hyvin järjestäytyneet. No minä uskon, että Geopan rooli ja EFATin rooli, me olemme tätä yrittäneet Romaniassa ja Bulgariassa, eli me pyrimme auttamaan kollegoja näissä uusissa maissa kertomalla, että mikä, on, mikä rooli on työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla. Jos tehdään sopimuksia työmarkkinaosapuolten välillä, tämä on ratkaisu, joka ottaa huomioon tämän sektorin erityispiirteet. Jos parlamentti tai hallitus tekee nämä päätökset, niin se on ennemminkin yleisellä tasolla tapahtuva. Eli pitää ottaa huomioon tilanne paikan päällä ja millaisia erityispiirteitä maataloudella on. Ja tätä voidaan ajatella, että voidaan auttaa tiettyjä maita. No me olemme vakuuttuneita ja olemme havainneet, että monissa maissa naiset, jotka toimivat aktiivisesti maatiloilla, ovat näkymättömiä. Eli olemme tehneet pienen tutkimuksen Kopan naisjärjestön kanssa. No tietyissä maissa annetaan myöskin sosiaalinen status naiselle, joka toimii maatiloilla, mutta täytyy kuitenkin, täytyy kuitenkin pitää varaa, että, varansa, että tämä ei tule maksamaan liikaa. Eli naisen täytyy olla myöskin näkyvissä tietyissä maissa. Nyt vähitellen tätä on pyritty sääntelemään, mutta uskon, että tässä on kuitenkin vielä paljon tehtävää. No sitten pari muuta kysymystä, jotka tänne kirjoitin ylös. Sanoitte, tutkimuksessanne, että, puhuneet, että puhunut niin, siis se kysyitte, kysyitte, että onko olemassa määritelmää sosiaalisesta polkumyynnistä. Mitä se tarkoittaa, jos jotakuta ei ole esimerkiksi ilmoitettu, niin mitä tämä tarkoittaa tämä sosiaalinen? No tästä puhutaan, tästä polkumyynnistä, jos tehdään työtä tietyssä maassa ja tämän maan säännöt, työmar- työoikeussäännöt ovat voimassa esimerkiksi liittyen palkkaan, tukiin. Eli työ, ja silloin työsään, lainsäädäntöä ei, ei kuitenkaan kunnioiteta, joten puhutaan hyvin paljon tästä sellaista polkumyynnistä, kun puhutaan lähetystä työntekijöistä. Niin tällaisessa voidaan joutua sellaiseen tilanteeseen, että kun työntekijä lähtee johonkin toiseen maahan, niin täytyy kunnioittaa samoja maksuja, työtunteja Ja puhutaan tästä polkumyynnistä, jos ei näitä määräyksiä kunnioiteta kyseisessä paikassa. Eli henkilö, joka esimerkiksi ranskalainen, jolla ei näitä oikeuksia muissa maissa, niin kyllä me tiedämme tämän. Mutta esimerkiksi palkka on kansallisen, kansallisessa kompetissa ja tietyissä maissa sitten taas työmarkkinaosapuolet ja työntekijät ja työnantajat voivat yhdessä pohtia näistä asioista, näitä asioita. Mutta se, mikä nyt on tärkeää tässä, niin tällä hetkellä meillä on muitakin sääntöjä, maakohtaisia ja tämä on hyvä, koska esimerkiksi elinkustannukset eivät ole identtisiä eri maissa, on olemassa eroja, joten on olemassa tiettyä työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa, mutta tämä on tärkeää, että jos joku esimerkiksi tulee Puolaan tai Ranskaan, Belgiaan, Italiaan, että kunnioitetaan niitä sääntöjä, joita sovelletaan siinä maassa, missä henkilö työskentelee. Tämä on tärkeää ja kaikkien täytyy tämä myöskin hyväksyä. No sitten esitettiin kysymys pimeän työn prosenttiosuudesta. Tämä on ollut hankala kysymys. Jos joku tekee pimeää työtä, jos puhutaan laittomasta työstä, niin ei ole olemassa mitään julkisviranomaisten kirjoittamaa, tai ei ole olemassa mitään todisteita tästä, eli kyseessä on arvio. tutkimuksessa sanottiin, että ei ole helppoa todeta tätä. No, EFAT ja maatalousliitot toteavat, että on tosi vaikea mainita tällainen prosenttiosuus, joten on tehty tutkimus 90 maassa. Ehkä olette nähneet myöskin tämän EFATin paperin Siellä on puhuttu prosenttiosuudesta 20 prosenttia, jopa hiukan enemmän. Mielestäni se on hiukan liioiteltua, eli se on tiettyjen maiden pohjalta tehty ekstrapolaatio. Mutta ei ole mahdollista saada mitään konkreettista lukua Eli on siis olemassa pimeää työtä ja pyritään sitä vähentämään. Te sanoitte myös, että tässä tutkimuksessa ei vastattu siihen, että miksi tällaista sosiaalista polkumyyntiä ja pimeää työtä on, miksi laitonta työtä esiintyy. No on olemassa epäsuora vastaus, ja sanon esimerkkinä, koska monissa, muissa tällä, monissa maissa tällä hetkellä ei tehdä eroa todella pimeän tai laittoman työn välillä, pimeän työn välillä ja toisaalta eh, siinä suhteessa, että ei kunnioiteta näitä muodollisuuksia. Eli muodollisuuksia ei ole kunnioitettu. Ja tätä käsitellään samalla tavoin kuin pimeää työtä. Eli pitäisi tehdä ero näiden kahden välillä. No sitten vielä muutamia muita kysymyksiä, joita esitettiin eh, Ranskasta edustaja, joka pyysi ensimmäisenä puheenvuoroa, hän totesi, että hänen maassaan tai joissakin maissa on henkilöitä, jotka tulevat, no hän puhui tietystä maista, Etelä-Amerikan maista. Ja nyt täytyy sanoa, että Euroopassa tällä hetkellä siis meillä on henkilöiden vapaa liikkuvuus ja myöskin työvoiman vapaata liikkuvuutta. Ja tämä on tämän Euroopan 28 ytimessä. No joku, joka asuu jossakin toisessa maassa Euroopan unionin ulkopuolella, niin tämä riippuu maasta. Kuka voi tulla johonkin maahan? Esimerkiksi täällä meillä on kollegoja eh, eh, eri maista, esimerkiksi Suomesta. Siellä on esimerkiksi sopimus Venäjän kanssa, jotta on mahdollisuus saada työvoimaa Venäjältä. Ja Puolassa, Puolalla on sopimus Ukrainan kanssa, joten – puolalaisten työntekijöiden äh, työnantajien mahdollisuus saada työntekijöitä Ukrainasta. No sitten taas etelässä, tietyt Etelä-Euroopan maat on sopimuksia Pohjois-Afrikan maiden kanssa, jotta niillä on mahdollisuus saada sieltä työntekijöitä, joten tämä riippuu eri maista. Ei ole mitään eurooppalaisia sääntöjä, joissa sanottaisiin, että kuka voi tulla ja kuka ei. Jos Etelä-Amerikasta tulee ihmisiä tiettyyn maahan, niin tästä täytyy puhua kansallisella tasolla. Ei ole olemassa mitään Euroopan tason sääntöjä tähän liittyen. No, mitä sitten tulee Espanjaan liittyvän kysymykseen te esititte kysymyksen siitä, että puollammeko tiettyjen määritelmien harmonisointia. No, minä uskon kyllä, että on Euroopan unionin toimielimissä ja foorumeissa tärkeää, että ymmärtää paremmin, mitkä ovat nämä määritelmät tällä hetkellä ja yrittää, jos nyt halutaan tehdä jotakin Euroopan tasolla pimeää työtä ja laitonta työtä vastaan, että olisi samat määritelmät. Näin voitaisiin sitten taistella kaikkia näitä ilmiöitä vastaan yhdessä Euroopan unionin toimielinten kanssa. Joten jäsenvaltioiden kanssa pyrittäisiin samanaikaiseksi suosituksia, jotta voitaisiin yksinkertaistaa tätä ja niin kuin sanoin, pienissä perheyrityksissä, joiden täytyy myöskin näitä sääntöjä noudattaa, siellä on ihmisiä, joiden pitäisi kuitenkin ymmärtää sääntely. Puhuitte myöskin kausityöntekijöistä. Meillä on sellaisia kausia, jolloin todellakin on paljon toimintaa. Ja me olemme havainneet, että, no ajattelen teitä, jotka olette täällä maatalouden edustajana, niin sellaisissa maissa, jossa on enemmän joustavuutta tai mahdollisuuksia solmia tällaisia väliaikaisia sopimuksia tai kausisopimuksia, Joten siellä rikkomuksia on vähemmän. Esimerkiksi Ranskassa tällä hetkellä on 38 viikkotuntia maataloudessa 11 tuntia päivässä, joten tässä saa täytyy maksaa myöskin isompaa palkkaa, eikä se ole helppoa näille perheyrityksille, joten tarvitaan enemmän joustavuutta sellaisille kausille, missä työtä on enemmän, ja että olisi tällaisia lyhyen aikavälin sopimuksia. Tämä olisi hyvä maataloudessa ja myöskin nimenomaan näissä perheyrityksissä. Ja vielä haluaisin vastata yhteen kysymykseen. Täällä Italiasta esitettiin kysymys sitä, että tarvitaan väliintuloa tai että julkisen puolen täytyisi tehdä enemmän eri maissa. No, monissa tapauksissa kyseessä ovat sellaiset maat, jotka voivat esittää tällaisia ratkaisuja tai tulla väliin, mutta me uskomme myöskin, että tämä on tärkeää, että työmarkkinaosapuolet löytäisivät ratkaisuja, joita sitten sopeutettaisiin eri sektoreiden tarpeisiin. Ja myöskin sitten julkinen puoli voisi tässä vaikuttaa asioihin. Puhuitte myöskin tästä yhteistä maatalouspolitiikasta. Onko mahdollista tiettyjä ehtoja ottaa mukaan? No tämä on melko hankala kysymys. Me puhumme Keopan kollegoiden kanssa, mutta tällä hetkellä maissa ei ole mahdollista tehdä eroa rikkomuksen välillä, joka liittyy ainoastaan tuollaiseen muodollisuuteen, jota ei ole kunnioitettu ja pimeän työn välillä. Jos ajattelen esimerkiksi jotakin pientä perheyritystä, joka tarvitsee kausityöntekijöitä ja ei ole kunnioittanut tiettyjä muodollisuuksia, niin uskon, että tällaista tapausta ei voida käsitellä ikään kuin pimeänä työnä. Ja useimmassa Euroopan maissa, jos pyydetään tilastoja näistä rikkomuksista, niin ei tällaista eroa tehdä. Ja jos tätä eroa ei tehdä tällaisen muodollisuuden välillä, jota ei ole kunnioitettu, ja pimeän työn välillä, niin tämä on todella arkaluontoinen kysymys, että puhuttaisiin ehdollisuudesta, kun tällaista eroa ei ole tehty. Joten yritin nyt tässä vastata suurimpaan osaan kysymyksistä. Jos nyt unohdin jonkin tärkeän kysymyksen, niin voin palata siihen vielä, mutta haluaisin vielä pyytää tärkeä, asetelman tärkeä teidän valiokunnalle ja tämä liittyy sosiaaliturvadirektiiviin, on puhuttu tästä kysymyksestä joidenkin parlamentin jäsenten kanssa, jotka olivat jo viime kuussa paikalla. Eli se, että jokaisen maan työnantajien Ranskassa, Italiassa, Belgiassa, Saksassa – täytyy olla sosiaaliturvaviranomaisiin yhteydessä, siis alkuperämaassa, ja tämä ei ole näille perheyrityksille mahdollista, joten ehkäpä tässä voisi yhdessä katsoa, miten voitaisiin yksinkertaistaa ja säännellä tätä. Tämä on kysymys, josta me olemme puhuneet myöskin äh, työnantajapuolen kanssa. Ja tämä on todellakin valiokunta, joka äh, haluaa auttaa viljelijöitä – ja maataloussektoria ja nyt voitaisiin pyrkiä tekemään tämä siten, että kunnioitettaisiin myöskin työntekijöiden oikeuksia. Meillekin on tärkeää näitä sosiaalisia oikeuksia, työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia kunnioittaa eläkkeitä. Mutta sitten tässä ei ole kyse, eli kyseessä on hallinnollinen kysymys, että missä näitä sosiaalimaksuja pitäisi maksaa, missä maassa. Tämä on meille todellinen ongelma. Kiitoksia paljon, jos unohdin nyt vastata joihinkin kysymyksiin, niin kyllä voin palata niihin myöhemmin. Bardzo dziękuję. Odpowiedział pan Lämpimät kiitokset teille. Vastasitte suurimpaan osaan näistä kysymyksistä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Me olemme aikataulussamme. Meillä on joka tapauksessa noin 10 minuuttia aikaa vielä tämän asian käsittelyä varten. Kovin harvoin tällaista tapahtuu. Kiitämme teitä esityksestänne ja tästä keskustelusta ja antamistanne vastauksista. Tämä on tärkeä aihe, joka vaikuttaa hyvin monien ihmisten elämään. Komission edustajakin on paikalla täällä. Ja kiitokset teille, herra Botterman, nyt läsnäolostanne. Onko vielä lisäkysymyksiä? Onko joku jäänyt ilman vastausta? Voitte olla yhteydessä myös sähköpostitse herra Bottermanin. Raportti on saatavilla useilla eri kielillä. Joten lisätietoa sieltä löytyy enemmän kuin mitä tänäänkään esitettiin. Vielä kerran kiitokset teille, herra Botterman. Näinpä siirrymme seuraavan kohtaan esityslistallamme. Varmaan muistatte sen, että sen sijaan, että keskustelisimme nyt Euroopan unionin mehiläishoitoalan näkymistä ja haasteista, tulemme kuuntelemaan, kuulemaan nyt kohdan kohtana 11 Stoan tutkimuksen maataloudesta ja maanviljelyn tulevaisuudesta Euroopassa. Stoa tekee poikitieteellistä tutkimusta ja antaa tieteellisiä raportteja eri aiheista toteuttaa tutkimuksia, järjestää erilaisia työpajoja näiden alojen kehityskulusta. Ja STOA-paneeliinhan kuuluu 25 meppiä. Petju, Nekor ja McIntyre ovat valiokuntamme STOA-paneelin jäsenet. He edustavat valiokuntaamme siellä. Ja hyvin monet halusivat osallistua tähän paneeliin. Joten puheenjohtajien kokouksessa vähän jouduttiin jo taistelemaankin jokaiselle valiokunnalle annettujen edustuspaikkojen määrästä Stoa-panelin suhteen. Mutta mitä sitten tulee tuo paneelin kokousten läsnäoloon, niin silloin tämä keskustelu olikin hieman vaitonaisempaa. Me puhumme täsmämaataloudesta ja maanviljelyn tulevaisuudesta Euroopassa. Me tiedämme, että ruvamme Kiinassa parlamentin varapuhemiehenä palvoo tämän, tätä tutkimusta. Rouva Mac Ai, McIntyre ja muut paneelin jäsenvaliokunnasta me ovat mukana tässä tutkimuksessa. Tutkimus on saatavilla. Meillä on tästä paperikopio saatavilla ja tietysti voitte tämän myös sähköisessä muodossa saada luettavaksenne kokous asiakirjasivuiltamme. Paljonhan on puhuttu täsmämaataloudesta, minä voisin vielä enemmänkin siitä puhua, mutta kenties parasta olisi nyt kuitenkin antaa puheenvuoro asiantuntijallemme. Tiedämme, että tämä aihe on tähdellinen. Meidän täytyy varmistaa se, että kun maataloustuotanto on kallista, niin varmistetaan se, että ne varat, joita siihen käytetään, ne tekevät tuotannosta tehokasta. Näinpä me voimmekin pyytää nyt asiantuntijaa pitämään esityksensä ja kertomaan meille niistä ongelmista, joita alan liittyy. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Teillä on nyt puheenvuoroesitys. Tänne varten olkaa hyvä. Very much. Uh, Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin parlamentin jäsenille, että annatte meille mahdollisuuden hiukan valottaa niitä tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät täsmämaatalouteen ja siihen, että miten se voi auttaa tulevassa, tulevaisuudessa maanviljelykysymyksessä Euroopassa. Tämä on työ, jossa ovat olleet mukana monet alan viranomaiset, ja me olemme tehneet yhteenvedon tässä raportissa, joka juuri mainittiin tuossa alustuksessa. Kun me katsomme viljelyä Euroopassa, niin totta kai me näemme että 80 tai 25 prosenttia tiloista ovat pienempiä kuin 20 hehtaaria. hehtaaria ainoastaan 7 prosenttia on yli 50 hehtaarin tiloja. Tämä on yksi niistä ongelmista, joita meillä on edessämme, tämä epätasapaino koon osalta, mutta koko jakauma ei ole tasainen myöskään jäsenvaltioiden välillä. Ja tämäkin on ongelma, joka meillä on edessämme tulevaisuudessa. Ja toinen ongelma, jonka me näemme, on väestön ikärakenne viljelyssä. Ainoastaan pieni osa viljelijöistä on 15 vuoden kuluttua edelleen työelämässä, joten todennäköisesti ainoastaan 20 prosenttia viljelijöistä ovat tällä hetkellä alle 44-vuotiaita. Eli jos nyt ajatellaan aikaa 20 vuoden päästä, niin tämä on pieni yhteisö. Ja sitten esiintyykin kysymys siitä, että mitä me voimme tehdä, mitä tapahtuu yhteiskunnalle niin, että meillä voi edelleen olla tuottavaa maanviljelyä, joka tuo ja tarjoaa mahdollisuuksia näille eri viljelijä, viljelijöille ja yhteisöille ja nuorille viljelijöille, miten me saamme houkuteltua heidät maanviljelyiksi. Että voisimme välttää, että he lähtevät pois maaseudulta ja niin kuin aikaisemminkin jo mainittiin, se, että ihmiset saadaan pidettyä maaseudulla on ongelma. Se, että he eivät hylkäisi näitä tiloja. No, sitten tässä nyt täytyy puuttua tietyihin asioihin. Puhumme esimerkiksi älykkäästä viljelemisestä, täsmämaataloudesta, yhteiskunnan digitalisaatiosta, maatalouden digitalisoitumista, joka voi auttaa meitä vastaamaan näihin tulevaisuuden suuriin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi elintarviketurvallisuus, ympäristövastuus ja myöskin meidän täytyy vaikuttaa ilmastonmuutokseen. No digitalisaatiotahan tapahtuu koko ajan. Älypuhelin, me kaikki olemme tietoisia siitä. Kaikki täällä par- parlamentissa ovat hyvin tietoisia tästä kysymyksestä. Se liittyy ihmisten jokapäiväiseen elämään, esineiden internettiin ja niin poispäin. Täsmä maatalous voi käyttää digitaalista tekniikkaa yhdessä hyvän tietämyksen kanssa, ja tästä pääsemme tähän älykkääseen maanviljelykseen ja tässä pyritään optimoimaan maataloustuotanto hyvin järkevän, perustellun, geneettisen, siis kasvien geneettisen ja ympäristön. Ja tämä voi tarkoittaa esimerkiksi maaperää, ilmastoa, säätä ja myöskin teknologiaa, joka voi auttaa siten, että sen avulla voidaan huolehtia viljelykasveista. Ja totta kai hallinnon täytyy olla hyvä, eli pitäisi kaikki, kaikkien näiden yhdistelmä optimoida, ja tämä on haaste, johon me pyrimme vaikuttamaan niin, että me sitten pääsemme näihin eri komponentteihin, älykkään viljely, maanviljelyn komponentteihin. Meidän täytyy analysoida tietoa, meillä täytyy olla hyviä havaintoja – me näemme paljon, kun lähdemme pelloille. Näemme esimerkiksi mitä on, mutta kuinka paljon, voimmeko nähdä sairaudet tai voimmeko esimerkiksi nähdä sen, onko, saavatko nämä kasvit riittävästi ravinteita. Nämä ovat osa näitä havaintoja, eivätkä ne ole mitenkään joissa on esimerkiksi olemassa erilaisia maaperäkarttoja, dokumentaatiota. Mutta tämä pitäisi olla ihmisten käytettävissä ja esimerkiksi millaista kasvia on viljelty aikaisemmin. Ja jos meillä on tämä tieto, niin todennäköisesti saamme aikaiseksi hyvän analyysin ja sitten pääsemme järkeviin ratkaisuihin, koska sitten me voimme valita oikean genotyypin, koska on olemassa erilaisia viljakasveja, maissia, jotka ovat sopivampia, tietyssä, sopivampia tietylle maaperälle kuin muut. Eli tässä täytyy tietty ilmasto ottaa tietyllä alueella huomioon. Meidän täytyy luottaa eri yritysten, yritysten antamiin tietoihin, mutta myöskin eri testien kautta saataviin tietoihin, jotta voidaan saada tietoa esimerkiksi eri genotyyppien arvosta. No sitten kun on määritelty genotyyppi, sitten se täytyy istuttaa istuttaminen ja lannoittaminen, no, tämä liittyy taas oikeaan annostukseen, eli siihen, että kuinka paljon esimerkiksi kasveja istutetaan per he, hehtaari, mutta myöskin kun ajatellaan lannoituksen oikeaa annostusta, meidän täytyy käyttää oikeita kemikaaleja tähän. Esimerkiksi tuon kemikaalin koostumus riippuu analyyseistä, joita me olemme tehneet maaperästä etukäteen. No sitten me pääsemme toimintaan ja meidän täytyy todellakin oikea annostus pistää oikeaan paikkaan, muuten tässä ei ole mitään järkeä. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että teemme tämän oikea-aikaisesti. Jos me istutamme kasvin liian aikaisin, niin se aiheuttaa ongelmia myöskin liian myöhäinen istutus on huono. totta kai sääolosuhteiden täytyy olla oikeat ja sääennusteet ovat tietysti tärkeitä on niin ikään tärkeää, että meillä on hyvin toimiva, hyvin sopeutettu koneisto, joka voi varmistaa, että me saamme oikean annostuksen oikeaan paikkaan haluamallemme hetkellä. Tietojen saatavuus on tärkeää, mutta myöskin teknologian ja tiedon saatavuus on tärkeää. No sitten jos tarkastelemme tätä no, me teimme jotakin kokeita. Ja kun nyt katsotaan näitä punaisia osia, niin näissä kohdissa viljelijä menetti tulojaan. No hänen olisi ehkä pitänyt tehdä mitään, koska hän on siellä menettänyt tuloja, kun taas nämä tummat ovat sellaisia, missä hän tekee voittoa. Mutta hän käytti kemik- kemikaaleja ja siemeniä tasaisesti koko tällä alueella. No voiko tässä ehkä tehdä jotakin paremmin, on kysymys. No sitten päästään tähän täsmämaatalouteen, eli alojen hoitamiseen. Eli yleensä käytetään tällaista yhtä arvoa, yhtä aluetta – omenien kohdalla esimerkiksi tehdään pari maaperäanalyysiä per hehtaari ja sitten ajatellaan, että tästä saadaan oikeaa tietoa koko viljelyalan osalta. No se ei välttämättä ole korrektia, koska maaperä voi olla hyvin erilainen ja ravinnetilanne voi olla erilainen. Joten tässä maataloudessa pyritään jakamaan tuo alue, viljelyalue virtuaalisesti eri alueisiin. Joissakin kohdissa saadaan ehkä hiukan enemmän tuottoa ja sitten toisilla alueilla vähennetään esimerkiksi vähennetään esimerkiksi lannoitteiden käyttöä, koska se ei kuitenkaan auta tuotannossa. No, sama liittyy myöskin rikkaruohon torjuntaan. Ja tulevaisuudessa ja varsinkin hedelmätarhoissa hallinto ei tapahdu ainoastaan koko luokan pohjalta, vaan tämä tapahtuu eri puiden ja kasvien pohjalta. Ja me haluamme mennä tähän suuntaan. Tuotto ja myöskin tuoton laadun merkitys kasvaa. Me voimme puhua teknologiasta tässä, ja minulla on joitakin kalvoja siihen liittyen, mutta voimme myöskin pohtia, että mikä tämän täsmä maatalouden vaikutus on EU:ssa. ssa kun me käytämme tätä tekniikkaa, voimme elintarviketurvallisuuteen vaikuttaa merkittävällä tavalla. Ja tässä kun ajatellaan esimerkiksi täsmämaatalouden ja älykkään viljelyn tekniikkaa, se tarjoaa mahdollisuuden tuottaa enemmän vähemmällä. Ja tämä enemmän vähemmällä voisi tarkoittaa sitä, että tuotetaan enemmän hedelmiä vähemmillä kemikaaleilla, mutta se voi tarkoittaa myöskin sitä, että voisimme tuottaa enemmän elintarvikeita vähem, vähemmällä peltoalalla sitä, että käyttäisimme kaikkein hedelmällisintä viljelyalaa. Ja jos me voimme tehdä tämän, niin edistämme todennäköisesti myöskin elintarviketurvallisuutta, kasvien terveyttä siten, että käytämme vähemmän kemikaaleja. Tämä on myöskin kestävämpi tapa viljellä, sillä monissa tapauksissa tällä on positiivisia myönteisiä vaikutuksia ympäristöön. Ja annamme myöskin merkittäviä tuotantovoitoja. Tämä on myöskin osa yhteiskunnallista muutosta, jossa uuden teknologian käyttö – on asia, jota pitäisi lisätä ja sitä pitäisi myöskin lisätä maaseutualueilla niin, että ihmiset kiinnostuisivat viljelystä. Tähän liittyisi myöskin tällainen intellektuaalinen ja teknologinen haaste. Ja näin ollen se vaikuttaisi myöskin työtoimenpiteisiin ja myöskin elinolosuhteisiin maatiloilla ja myöskin ehkä säästäisi aikaa ihmisille ja tulisi uusia viljelymalleja, bisnesmalleja – esimerkiksi neuvontapuolella. Ja koulutus tulee olemaan myöskin tärkeä osa tätä, koska se edellyttää sitä, että meillä on uusia te- teknistä osaamista, ympäristöön liittyvää osaamista ja myöskin hallinto, johtajuuspuolen osaamista. Tämä on haaste nuorille ja he ehkä kokisivat, että he sitten ovat enemmän samalla viivalla muiden kanssa, koska tällä hetkellä keskitulo viljely, maanviljelypuolella on alempi kuin muu, muilla aloilla, joten he, heillä olisi hyvä näkyvä paikka ja sosiaalinen status No täsmämaataloudesta täytyy tehdä sellaista, että siihen on mahdollista ryhtyä. Olipa kyse hyvin intensiivitaloudesta tai esimerkiksi pienistä vihannestiloista. Tässä täytyy myöskin luoda työpaikkoja, mutta ei perinteisellä viljelysektorilla, vaan mielestäni tämän pitäisi tapahtua sellaisilla aloilla, jotka vaikuttavat maatalouteen. Ja totta kai tämä on haaste eh, Euroopan politikoille, siis ottaa huomioon se, että ne mahdollisuudet ja huolet, jotka liittyvät täsmän maatalouteen, voivat riippua hyvinkin suuresti eri jäsenvaltioista, mutta tämä on kyllä sellainen asia, joka mielestäni voidaan ottaa huomioon. Jos nyt yritetään tehdä yhteenvetoa tästä, niin täsmämaataloudessa on kyse tietojen saannista, valvonnasta, tietojen analysoimisesta ja myöskin tuotannon ohjaamisesta ja hallinnoinnista. Se, että tuotetaan enemmän vähemmällä ja käytetään näitä variaatioita, jotta niitä voidaan käyttää hyväksi. Totta kai tämä on tieto suuntautunutta. Se myöskin pohjautuu teknologiaan ja siihen, että myöskin uutta teknologiaa saadaan maaseudulle. Kyse on tieto, pohjaisesta toiminnasta päätöksentekoja ja toimia varten, mutta tämä pitäisi koskea kaikkia maatilatyyppejä. Tämä, tässä on yksi tärkeä asia maanviljelijöillä. Nykyään on hyvin paljon painetta ehkäpä velvollisuuskin osoittaa, että he toimivat hyvien maatalouskäytänteiden pohjalta. No, se dokumentaatio, mitä tässä täsmämaataloudessa automaattisesti tuotetaan, helpottaa tätä dokumentaatiota, kun ajatellaan hyviä maatalouskäytänteitä, ja jotta voidaan sertifioida, että tila myöskin soveltaa näitä sääntöjä. täsmämaa on vaikutusta ympäristöön ja voimme keskustella tästä hiukan myöhemminkin vielä. Esimerkiksi kun ajatellaan eroosion estämistä, ehkäisemistä, tulvien estämistä ja jos puhutaan esimerkiksi lannoitteista ja pohjavedestä, eli pyritään vähentämään typpiyhdisteiden joutumista ja muidenkin aineiden joutumista pohjavesiin. mutta pyritään vähentämään esimerkiksi kasvissuojeluaineita. Ja sama koskee myöskin rikkaruohoja. Ja yksi tärkeä osa on myös se, että kun käytämme vähemmän kemikaaleja, niin voimme silti vähentää esimerkiksi sienimyrkkyjen määrää siinä mielessä, että tällaisia havaintoja otetaan paremmin huomioon. Ja näin voidaan myöskin tehokkaasti viljellä eri kasveja. Voidaan stimuloida biodiversiteettiä ja parantaa maaperän rakennetta. Ja näin voidaan estää sitten myöskin erosiota ja ylläpitää maaperän hyvää laatua. Täsmä maataloudella on varmasti vaikutusta yhteisen maatalouspolitiikkaan. tulotuki tai täsmämaatalouden täytäntöönpanon tuki, tukeminen, miten nämä voidaan yhdistää niin, että päästään hyvin edistykselliseen maatalouden Euroopassa siinä mielessä, että se on ympäristöystävällistä korkean teknologian viljelyä ja myöskin työntekijäystävällistä. Ja me pyrimme stimuloimaan äh, sitä, että täsmämaataloutta sovellettaisiin entistä enemmän, ei käytettäisi ainoastaan suuria koneita, vaan tällaista on muitakin tapoja ja tätä, mm, tähän tarvitaan koulutettuja viljelijöitä, joilla on uusia teknisiä taitoja, myöskin johtajataitoja. Ja että tämä sitten tehdään myöskin mahdolliseksi. Ja kun nyt katsotaan muita politiikan aloja EU-ssa, missä täsmä maataloudella voi olla vaikutusta tai mihin se voi vaikuttaa tai mihin se voi perustua. Kyseessä on ympäristöpolitiikka, aluepolitiikka, koska tämä on tällaista vaihtoehtoista, vaihtoehtoisia työpaikkoja, kilpailupolitiikka, tiede ja innovaatio, totta kai digitaalinen politiikka, digitalisaatio, tiedon omistajuus, nämä ovat asioita, joista käydään keskusteluja. Ja totta kai koulutuskysymykset. Tässä täytyy myöskin äh, kouluttajien äh, ajatella eri tavalla. No sitten tietysti teollisuuspolitiikka, eri teollisten tuotteiden valmistajat, tämä vaikuttaa henkin. Puheenjohtaja, jos sallitte, niin pidän tässä nyt tauon. Ja voin kyllä vielä antaa lisää esimerkkejä, mutta ehkäpä sitten keskustelussa otan niitä esille. Nyt voisi sitten näitä kysymyksiä esittää. Lämpimät kiitokset teille. Meillä ei ole tässä nyt aikataulussamme mitään, tai esityslistallamme paineita. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että teiltä löytyi aikaa nyt tulla tänne luoksemme ja käydä keskustelua kanssamme. Seuraavaksi valiokunnan jäsenet saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja. Rovanoishul ensimmäisenä. Kiitokset kovasti. Me varmasti seuraamme asiaa vielä pitkään. Te puhuitte siitä, että sekä pienet että suuremmat viljelijät voisivat toimia samalla tavoin, mutta maalaisherki sanoo kuitenkin, että pienviljelijät eivät pysy perässä teknisten haasteiden osalta. Haluaisin kuulla kantanne siihen. Miten uskotte, että pienviljelijät voivat pärjätä teknologian kehityksessä, investoinneissa, kun verrataan tilannetta suurempiin tiloihin? eikö tämä hyödytä suurempia tiloja paremmin. Ja sanoitte, että vähemmällä pitäisi tuottaa enemmän. No, tämä on puoliksi totta. Tuotteita, joita tarvitaan täsmämaataloudessa, ovat nekin sellaista, nekin on tuotettava. olisi parempi, jos energiaa kulutettaisiin vähemmän tai pienemmällä panoksella saataisiin isompi tulos, mutta ehkä tässä nyt tähdätään liian korkealle. Kyllähän tuotantokustannukset eli koneille pitää ottaa huomioon esimerkiksi. Ja hankalin kohta on ehkä se, että mitä enemmän teknologia ammattiin liittyy, sitä enemmän arvostustakin se saa osakseen. En ole tästä nyt yhtä mieltä. Entä byrokratiaa? Te kuvailitte viljelijää, jonka työnkuva muuttuu. Hänen pitää olla entistä enemmän tietoinen kemiasta, tietokoneista, muista laitteista. Uskotteko todella, että tämä pätee sitten suurimpaan osaan viljelijöistä vai vain osaan heistä? Nie będzie miała wyjścia. Pan... No en usko, että tästä on mitään keinoa selviytyä. Herra Valkarsel seuraavaksi, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No niin, Monet teistä, jos eivät suorastaan kaikki, tietävät kyllä, että minä olen tämän valiokunnan varajäsen, en ole pääjäsen, varsinainen jäsen, mutta varapuheenjohtajanahan minä olen myös parla- varapuhemiehenä. Minä olen parlamentissa vastuussa esimerkiksi tämän tieteellisen komitean STOAN kysymyksistä. STOA on se, joka tällaista hyvin laadukasta ja riippumatonta tietoa kerää niistä vaikutuksista, joita teknologian edistysaskeleilla on näihin aiheisiin, joita me täällä käsittelemme. Sen tärkeimpänä tavoitteena, kuten tiedätte, on saattaa kaikkien parlamentin jäsenten ulottuville nämä eri johtopäätökset ja suositukset erittäin hyvistä tieteellisistä tutkimuksistansa niin, että nämä voidaan ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun suunnitellaan ja kehitetään strategista politiikkaa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. STOA on antaessa oma panostonsa parlamentaariselle työlle toteuttanut tällaisia tärkeitä tutkimuksia, aivan kuten professori nyt tässä esittelikin tämän tutkimuksen. Tämähän liittyy täsmämaatalouteen ja maanviljelyn tulevaisuuteen Euroopan unionissa. Tämä on aivan äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Jos sallitte, haluaisin korostaa tässä sitä, että Mursia, oma alueeni, elää yhtäältä vesivarojen maksimaalisesta hyödyntämisestä, jotka aina ovat kovin vähäisiä, tällä hetkellä itse asiassa varsin olemattomia, mutta täsmämaataloudessahan kuitenkin Täsmämaataloushan on kuitenkin suuri liittolainen alueellamme. Tässä on opittu taistelemaan hyvin kuivaa ilmastoa vastaan hyödyntämällä teknologiaa. Tässä on esimerkiksi kehitetty aivan optimaalinen maaperän valmistelumenettely ja asennettu ä, tällaisia pisarakasteluun perustavia menetelmiä, samoin kuin hyödynnetty ä, prosesseissa erilaista muuta teknologiaa. Minä todella kannustan teknolo- teknologiseen tutkimukseen ja innovaatioon, ja viimeisten vuosikymmentä aikana Muri, Mursian alueellinen hallinto on antanut paljon pontta täsmän maataloudelle. Tämä on mahdollistanut sen, että Mursiasta on tullut yksi pioneeri alueista näiden teknologioiden käytössä, eritoten mitä tulee veden säästöön ja hyvään hyödyntämiseen. Meillä on myös veden puhdis, äh, anteeksi, suolan poistomenetelmiä käytössä. Ja toivomme, että tämä tutkimus tulee hyödyntämään meitä kaik- antamaan meille kaikille mahdollisuuden hyödyntää näitä teknologioita ottaen huomioon jokaisen alueen erityispiirteet ja näin voidaan myös vahvistaa maaseutualueidemme kilpailukykyä. Kiitos. Bardzo dziękujemy panie prezydencie za te cenne uzupełnienie. Kiitokset tästä teille, varapuhemies Valkaersen, kaikista näistä merkittävistä tiedoista. Mitä tulee öö, näihin oman alueenne toimiin, ne ovat myös erittäin tärkeitä. Herra Tenano Kiitoksia puheenjohtaja. Monet henkilöt ovat jo pohtineetkin tätä täsmämaatalouskysymystä. Meillä on Viteman mietintö. Me olemme työstäneet siinä tätä aihetta. Herra Bovisir sanoi, että, että tässä tavoitteena on saada ihmiset pysymään maa seudulla. Tätä tavoitetta ei todellakaan pidä unohtaa. Ja meidän täytyy myös muistaa ympäristön säilyttäminen. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä tiede maailman kanssa. Täytyy kerätä tietoja esimerkiksi maaperän tilanteesta, ilmastosta, säästä. Ja näiden tietojen pohjalta sitten voidaan luoda yhteyksiä näiden eri parametrien välille. Ja esimerkiksi päättää, mitä voidaan kylvää maaperään. Kollegahan jo toi esille, kuinka, tämä hankala, kuinka hankala tämä on. Voidaanko, voiko tavallinen ihminen pystyä vastaamaan näihin erittäin teknisiin, tieteellisiin kysymyksiin? Tällä hetkellä en usko, että se on mahdollista, mutta uusi sukupolvi, joka on nousemassa, sehän on paremmin ö, ajan tasalla IT-teknologian kanssa, mutta myös geostrategian kanssa. Ja me varmasti ö, voimme luottaa siihen, että uusi sukupolvi menee tähän suuntaan. On tärkeää pohtia tätä asiaa, koska meillähän on kaikilla tässä vain voitettavaa. Mainitsisin myös, että Euroopan unioni haluaisi olla johtoasemassa tässä maataloudessa. Tähän on suunnattu 4 miljardia euroa. Ja todellakin meidän täytyy olla erityisen tietoisia tänä päivänä tästä aiheesta. Yhteis- uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa täytyy ottaa tämä aihe huomioon, joten ne ehdotukset, joita teette, niin täytyy todella saada uuteen YMP tämä täsmä maatalouskysymys mukaan ja ottaa huomioon tällainen tieteellinen ö, maanviljelijä. Kiitoksia. Tämän päivän kesku, iltapäivän keskustelusta tulee äärimmäisen hyödyllinen. Ajattelen niitä, ajattelen niitä jotka työskentelevät tutkimus- ja innovaatio-osastolla. Joten nyt pitäisi todellakin järjestää tapaaminen tuon pääosaston eh, asiantuntijoiden kanssa, koska hehän koordinoivat tutkimusta ja innovaatioita. Herra Kaputa. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä täsmäviljely on maanviljelyn kannalta hyvin strateginen väline esimerkiksi ympäristön kestävyyden osalta. Robotit, satelliitit ja muut auttavat vähentämään merkittävällä tavalla erilaisia torjunta-aineita, fossiilisia polttoaineita, vettä ja niin edelleen. Näin voidaan myös merkittävällä tavalla lisätä nuorisotyöllisyyttä, koska nämä ovat teknologioita, joissa tarvitaan digitalisaatiota, johon nuoret pystyvät. Kun katsotaan Stoan tutkimusta täsmä maataloudesta, on selvää, että tähän liittyy useita mahdollisuuksia. Kysymys, jota meidän tulee täällä keskuudessamme pohtia poliittisina toimijoina, on se, miten voimme viedä eteenpäin tällaista uudenlaista maataloutta kuitenkin niin, että emme aiheuta haittaa vaikuttaa maaseutualueille tai pienille tiloille, joista on puhuttu. Koska tässä piilee todellinen riski siitä, että pienet tilat, pienviljelijät jäävät syrjään, ainakin tässä alkuvaiheessa, startup-vaiheessa, eivät vielä kykene kilpailemaan suur toimijoiden kanssa tällä maatalous alalla. Ja uuden YMPn pitäisi ottaa mukaan ja huomioon entistä konkreettisempia välineitä, esimerkiksi mitä tulee nuorten viljelijöiden koulutukseen. Pitäisi edistää maaseutualueiden digitalisaatiota. Varsin usein televiestintäyritykset eivät investoi maaseudulle ja vain harvat pääsevät käyttämään ja hyödyntämään siellä tiettyjä välineitä. Bush. Edustaja Hoibu. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia tästä tutkimuksen esittelystä. Olen hiukan pettynyt monissa kohdissa siihen, että miten tätä tulosta ikään kuin arvioidaan hiukan yläkanttiin, koska täällä nyt mielestäni on myöskin kielteisiä vaikutuksia Esimerkiksi yritysten koko ja suuruusluokka ei tiedetä, eli tässä äh, mennään kohti suurempia tiloja ja sitten äh, tämä vaikuttaa kielteisesti. En näe, missä kohtaa tässä torjutaan nuorisotyöttömyyttä. No ehkäpä palvelusektori kasvaa, näinkin tutkimuksen lopussa todetaan. Jos nyt katsotaan tilannetta käytännössä, ja me haluamme pitää nuoret ihmiset maaseutualueilla ja haluamme tarkastella sellaisia, jotka haluavat ehkä palata maaseudulle ja lähteä viljelylle. He eivät kuitenkaan halua täsmä maatalouteen lähteä mukaan, vaan eh, käsittelevät enemmänkin tuollaista luomuviljelyä, ovat kiinnostuneita siitä ja ehkä myöskin kiinnostuneita erityyppisestä markkinoinnista. Eh, eli se, että voimmeko me pitää nuoriso maaseudulla tekniikkaa lisäämällä, no sitä kyllä epäilen. Asia voidaan tarkkailla. Kyllä varmasti teknisiä kannustimia tiloilla on. Tässä on kuitenkin eri asiat kyseessä. Te puhuitte tulo, tulotasosta ja se on alle keskiarvon, mutta voimmeko me nyt tämän asian ratkaista sillä, että tuotamme enemmän täsmäviljelyn kautta, niin epäilen sitäkin, jos markkinat eivät ole kunnossa. Jos hinta ei ole kunnossa ja markkinat eivät ole kunnossa, niin ei tuo täsmämaatalouskaan meitä tässä kohtaa sitten auta yhtään. Sama liittyy myöskin tuohon sosiaaliseen statukseen, miksi se parantuisi siten, että tekniikkaa käytettäisiin vielä enemmän. Tätäkin hiukan epäilen. Viljelijöiden sosiaalinen status ei ole kovinkaan huono, jos me hoidamme toimemme niin, että yhteiskunta hyväksyy sen, eikä tässä nyt tarvita välttämättä lisää tekniikkaa, vaan hyväksyntää kansalaisten keskuudessa sille, mitä me teemme. Eli että käytettäisiin vähemmän torjunta-aineita ja kemikaaleja, ja se, että tapahtuuko se nyt täsmämaatalouden kautta, tai, ja nyt pääsen seuraavaan kohtaan, siten, että viljelijät tietävät enemmän siitä, mitä tapahtuu pelloilla ja maaperässä, missä nyt ylipäätään enää opetetaan sitä, että miten voidaan parantaa maaperän terveyttä? Eihän tästä mitään opetusta edes järjestetä. Ja nyt sitten opetetaan digitalisoitumista ja tekniikan lisäämistä. No tämä tiedetään, mutta se, että miten esimerkiksi eri kasvit toimivat yhdessä toisiinsa, niin nämä asiat, niistä ei enää opeteta. Ja tuo yksi kuva oli mielenkiintoinen, missä oli tällainen homogeeninen alue tai sitten tuollainen jaettu alue, niin katsokaapa, miten ennen maataloutta harjoitettiin. Jos oli pelto, niin silloin ihmiset tiesivät hyvin, että mikä osa pellosta sopi millekin viljelykasville ja, ja se, että miten mitäkin pellon osaa hoidettiin. Kyllä nämä ihmiset sen tiesivät silloin. He tunsivat maaperänsä ja peltonsa, mutta nyt istutaan sitten tuolla kahden ja puolen metrin korkeudessa, katsotaan traktorista alas eikä tiedetä, mitä siellä alhaalla tapahtuu. Joten koulutusta tarvitaan lisää siinä suhteessa, että mitä maaperälle kuuluu ja koulutetaan omi, omaa havainnointikykyä, niin ei tämä kyllä huono asia ole, mutta jos nyt siirrymme siihen, että keräämme vain tietoja, jotka arvioivat lukuja, ja sitten teemme sen, mitä arvio meille sanoo, mutta viljelijät eivät itse edes tiedä, mitä pelloilla tapahtuu, niin ei se meitä kyllä sitä vie yhtään eteenpäin, ei ympäristö- eikä ilmastopuolellakaan. rolnik nie wie, co jest pod tym komputer, pod tym... Mielestäni maanviljelijät tietävät paljon enemmän siitä, mitä maaperässä tapahtuu. Tietysti tietokoneet myös tietävät, mutta kummalla näistä on paremmat sensorit? Rova Müller. Kansu. Kiitos. En näe asiaa aivan yhtä kriittisesti kuin edellinen puhuja. Tässä tutkimuksessahan selvästi viitattiin myös riskeihin ja rajoihin. Tässä katsotaan näitä rakenteita ja yritysten johtajia. Tässä vain harvat yritysjohtajat tai maatilojen johtajat ovat alle 45-vuotiaita. Meidän täytyy todella katsoa nyt tilannetta silmästä silmään ja pohtia, pystyykö vanhempi sukupolvi nyt oppimaan täsmämaataloutta ja käyttämään sitä hyödykseen. Tekniikka ja verkot ovat tärkeä aihe. On laitteita, joita voidaan käyttää tilalta toiselle. Se on aivan totta. Mutta tästä kuitenkaan ei tule mitään tuloja tai merkittäviä lisätuloja itse tiloille, vaan laitteiden omistajille. Ja on varsin mielenkiintoista, että meillä on kyllä käytetyissämme uutta teknologiaa, mutta jos katsomme eurooppalaisia rakenteita, eroja jäsenvaltioissa, niin se, miten viljelijät hyväksyvät nämä, ei vielä ole kovinkaan pitkällä ja koulutuskin, koulutuksen taso Euroopassa vaihtelee merkittävästi. Luontoa ei voi yksityiskohtaisesti aina suunnitella. Me olemme nähneet huonoja sääolosuhteita viime päivinä. Tätä ei voi ennakoida. Tärkeää on, että tehostamme viljelijöiden koulutusta. Ja tässä esitän teille kysymyksen siitä, mitä meidän tulisi nyt tehdä tulevaisuudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa – pitäisi, mitä pitäisi vielä eteenpäin pientilojen osalta. Viljelijät esitetään erilaisessa valossa. Kuluttajilla on tiettyjä odotuksia, niin niitä ehkä kuvataan erällä tavalla sitten tiedotusvälineessä ja mainonnassa. Ja miten haluamme todella onnistua siinä, että täsmä maataloudessa saadaan näiden suurten laitteiden ja koneiden kautta nyt myös kuluttajan lähemmäs. Miten tässä toimitaan mainonnassa? Jos ajattelen ideologista keskustelua Saksassa, en usko, että onnistumme saamaan tässä maataloutta nyt sen ansaitsemaan asemaan. Państwa, ja się bardzo cieszę, że tak wszyscy martwimy o ma... Kiitokset. Olen iloinen huomatessani, että kaikki ovat niin huolissaan pientiloista. Ehkä tässä pitäisi muistaa budjettikeskustelumme maataloussektorin osalta. Ehdotettiin pientilojen tukemista, mutta tämä ei saanutkaan mitään tukea edes valiokunnassa. No, kenties nyt voisin antaa seuraavaksi puheenvuoron Rova Mäkinesille. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you very... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon tästä esityksestä. Haluaisin aloittaa nyt näistä pientiloista, koska tässä nyt on sellainen vaikutelma selvästikin, että pienviljelijät eivät olisi tehoviljelijöitä, ja nämä ovat sekaviljelijöitä. Monet ovat hyvin intensiivi tehoviljelijöitä, jotta tulotaso pysyisi riittävänä, joten meillä on joskus tällainen sekannus käsillä. Mutta tässä on muutama kohta tässä raportissa. Oli mielenkiintoista kuulla tästä väestön ikärakenteesta, koska tässä valiokunnassa usein käsitellään tulevaisuutta, mutta tämä raportti todellakin käsittelee sitä ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota, koska tämä tapahtuu huolimatta meidän näkemyksistämme. Näin on jo tapahtunut. Yksittäiset viljelijät ovat näitä teknologioita jo ryhtyneet käyttämään, mutta haluaisin kuulla, että miksi monet viljelijät hyväksyvät tämän ja toiset eivät? No sitten toinen kysymys. Sanoitte, että tarvitaan uusia taitoja. Onko jäsenvaltioissa riittävästi tietämystä yliopistotasolla maatalouden osalta, että täytyy lähteä uuteen suuntaan, jotta voidaan vastata näihin vaatimuksiin, joihin meidän täytyy vastata. No sitten tämä kalvo, missä oli näitä eri peltoja, oli mielenkiintoinen se, että joissakin kohtaa esimerkiksi viljelijästä menettää varoja ja, ja nämä viherryttämisalueet olisivat ikään kuin näitä punaisia alueita tässä kartalla, joten tulevaisuudessa kun katsomme tulevaa maatalouspolitiikkaa, voisimme käyttää niitä tietoja ja taitoja, joita tämä raportti sisältää. No sitten kun puhutaan näistä koneista. No ei tässä nyt ole kyse siitä, että tarvitaan lisää sellaisia, vaan niitä täytyy sopeuttaa ja niiden täytyy olla erilaisia kuin menneisyydessä. Ehkäpä sofistikoituneempia, kun ajatellaan tätä tuotoksen täsmentämistä. No sitten, miten esimerkiksi kasvinsuojeluteollisuus reagoi tähän, koska jossain määrin käytetään vähemmän näitä torjunta-aineita, jos tätä kohdennetaan paremmin. Vaikuttaako tämä tähän sektoriin, eli niihin, jotka näitä torjunta-aineita tuottavat? No sitten ehkä viimeinen kommenttinne vielä, eli se, että mitä mieltä olette siitä, että mitä tämä valiokunta tekisi tällä tiedolla, kun STOA tekee tällaisen laajan tutkimuksen, millainen tämäkin on, niin olisi hyvä, että se täytäntöön pantaisiin sen sijaan, että se jonnekin pöytälaatikkoon joutuisi. Eli miten me voimme tehdä tämän käytännössä tilatasolla? Kiitos. Pan poseł Edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä professori, minä olen Stoa-paneelin jäsen. Olen erittäin kiinnostunut uusien teknologioiden täytäntöönpanosta, käyttöönotosta. Tänä päivänä haluaisin esittää teille tarkan kysymyksen. Tässä maataloudesta eritoten siitä, millä tavalla voidaan korvata torjunta-aineet näillä niin kutsutuilla biotorjunta-aineilla, eli sellaisilla aineilla, jotka eivät vahingoita pohjavesiä tai maaperää. Minä haluaisin myös torjua maaperän erositiota, erositiota teknologiaa. Teknologiaa käytetään ö, ähm, asioiden parantamiseksi ja myös maaperän erosion vähentämiseksi. Kiitos. Mitä olette tästä mieltä? Edustaja Hoisi. Ja, herr professor, ich professori. Te olette todella teknologiauskollinen. Ihailen tätä. Uskotte, että tulevaisuuden ongelmat ratkeavat pelkästään teknologian avulla. Mutta uskon, että meidän ongelmamme ei ole se, että tuotamme liian vähän, vaan pikemminkin päinvastoin tuotamme liian paljon. Esimerkiksi maitoa, kiinteät haluammeko lisätä näitä entisestään? No mihin tämä sitten johtaisi? En usko myöskään sitä teesiä, että tämä tekniikka johtaa siihen, että lopuksi sitten käytettäisiin vähemmän kemiallisia aineita, torjunta-aineita. Silloin kun viljelijä käyttää kallista teknologiaa, hän ei kynnä peltoa kerran, vaan kaksi tai kolme kertaa käyttääkseen teknologiaa täysimääräisesti. Uskon todella, että jos teknologia lisääntyy, silloin myös toiminta lisääntyy ja todella silloin, kun teknologia on, sitä myös käytetään. Autojakin ajetaan enemmän, jos ne käyttävät vähemmän polttoainetta. Ette viitannut millään lailla riskeihin, onko te niitä ei olisikaan. No kuka tämän kaiken sitten rahoittaa? Vastaus tähän löytyy tutkimuksestanne. Uusi yhteinen maatalouspolitiikka olisi tässä maksamassa viulut. Ja kuka tästä sitten korjaa kaiken hyödyn? Siitä, että rahoja käytetään. No loogisesti tämän taustalla oleva teollisuus ei suoraan viljelijä. E- eli viljelijä hyötyy tästä kaikesta vähemmän, kun teknologiaa lisätään. 60-70-luvulla jo ajateltiin, että teknologiaa tuo ratkaisun kaikkeen. Itse en tähän kyllä usko. Te sanotte selvästi, että tämä on nyt uusi maatalouden muoto ja tälle varat löytyvät YMPstä. En tiedä, onko tästä sitten merkittävä hyötyä suurelle osalle viljelijöistä. Sitten kysymys, joka on entistä suuremmassa roolissa. Kenelle nämä kaikki tiedot kuuluvat? Monet eurooppalaiset yritykset, siis tiedot tulevat ehkä jostakin muualta yrityksistä, jotka käsittelevät tietoja. Ja tähän liittyy ongelma, eli kenelle liit- kuuluvat ne tiedot esimerkiksi kemiallisista aineista, joita viljelijä käyttää. Tietokantojen käytettävyys ja valvonta siitä, että sanonut sanakaan. Mutta tämä kyllä ansaitsee vakavasti otettavaa keskustelua. En halua olla tässä nyt teknologiaa vastainen. Sitä tulee käyttää kyllä silloin, kun se on paikallaan, mutta en ole lainkaan yhtä mieltä siitä, mitä te sanoitte, että se, sillä ratkaistaan kaikki ongelmat. Ei millään muotoa. En kuitenkaan suosittelisi sanomaan, että käytämme tähän YMPn varat vastaisuudessa, muuten voimme mennä kyllä tässä metsään. Panie pośle, ale czy nie jest słuszne stwierdzenie, że... Kiitoksia. Jos voisin tarttua nyt tähän. Jos meillä on laajamittaista teknologista, teknologista kehitystä ja sitä käytetään laajemmassa määrin, niin silloin teknologiasta tulee edullisempaa ajan kuluessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikista tulee nopeampaa ja investoinnille saa myös tuottoa. Tällä tavalla tämä rahoitus toimii joten meidän täytyy tarkastella tästäkin näkökulmasta. Herra Rofa. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kun nyt tässä kuulin, mitä Martin Hoisling juuri totesi, niin minulla on hiukan sellainen vaikutelma, että täällä puhutaan siitä, että onko tämä tekniikka tulossa vai ei. Eihän siitä nyt tässä oikeastaan ole ollenkaan kyse, eikä se meistä riipu. Tuo tek- tekniikka tulee markkinoille, joten tämä muistetaan viimeis- viimeisen Saksan keisarin sanotaan, Hän sanoi, että äh, hevonen ne tulee edelleenkin olemaan tärkeää, koska auto on ainoastaan tuollainen väliaikainen ilmiö. Eikä tämä nyt näin kuitenkaan käynyt. Ja nyt olisi sama, jos me sanoisimme nyt, että digitalisaatio ja konerakennus ja myöskin maatalous koneisto on tuollainen väliaikainen ilmiö, eikä näin varmastikaan ole, vaan se tulee edelleen pysymään ja tämä riippumatta siitä, että mm, onko tämä meidän mielestämme hyvä asia vai ei, mutta siitä nyt ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että millaisia vaikutuksia sillä on maanviljelyyn ja maanviljelyn eri muotoihin. Ja tämä on kyllä mielestäni tärkeä keskustelu. Täällä puhuttiin pienistä yrityksistä, myöskin hankalista äh, alueista, missä tuo mekanisaatio on hankalampaa. On suuri haaste, että digitalisaatio ei rajoitu ainoastaan näihin suuriin koneisiin Euroopan tasolla, vaan että digitalisaatio koskettaa, ainoastaan, koskettaa myöskin sellaisia koneita, joita tarvitaan hankalissa olosuhteissa niin, että siellä ei menetettäisi vielä enemmän kuin mitä on jo menetetty. Ja meidän täytyy myöskin pohtia sitä, olisiko yhteistyö mekanisaatiossa, eli tällaiset erilaiset koneringit, eikö niitä pitäisi tukea, koska tällainen mm, mekanisaatio on mahdollista ainoastaan suurempien kokonaisuuksien kautta. Ja meillä esimerkiksi Saksassa ja Itävallassakin on hyvää kokemusta tästä. No en ole kuitenkaan samaa mieltä erään puhujan kanssa siitä, että tällainen mekanisaation muoto ei olisi houkuttelevaa nuorille. On sellaisia nuoria, jotka eivät ole kiinnostuneet digitalisaatiosta tai näistä koneista, mutta 95 prosenttia nuorista viljelijöistä ovat erittäin kiinnostuneita digitaalisista järjestelmistä, tehokkaista koneista. Joten minä en ole, minulla ole sellaisia kokemuksia, että nuoret eivät olisi kiinnostuneita digitaalisesta maailmasta. Uskon, että juuri nuoret voivat tällaisia asioita käsitellä ja että nyt on sellainen sukupolvi kasvamassa, joka käyttää tätä digitaalista maailmaa riippumatta sitten, onko kyseessä tietokone tai jokin muu kone. Ja nie ograniczam wystąpień. Kiitoksia. En rajoita puheaikaanne, mutta hieman itse voisitte sitä rajoittaa itseltäni niin, että kaikilla, kaikille jää puheaika. Herra Nikolson. Kiitos puheenjohtaja. On selvää, että teknologialla ja tieteellä on merkittävä roolinsa tulevassa maataloudessa. Ja se on ollut tässä roolissa jo viime vuosikymmeninä. Yksi ongelmista kuitenkin nykypäivänä on tämä teknologian ja tieteen kustannukset. Katsotaanpa vaikka traktorin kustannuksia verrattuna 30-40 vuotta sitten viljelijä kertoi, että kun hän osti ensimmäisen traktorinsa, se oli niin halpa, että mitään vastaavaa ei enää ole. On turha kuitenkin katsoa ruusuisin, vaaleanpunaisin lasein menneisyyteen tai palata vanhaan, mutta meidän täytyy hyväksyä uudenlainen teknologia. Dorfman sanoi, että se on tulossa, sitä on jo käytettävissä ja sitä tulee olemaan entistä enemmän. Jos olet 55-60-vuotias, et välttämättä innostu tästä teknologiasta, mutta 20-vuotiaana, jos haluat elättää itsesi maataloudella, niin Sinun on näin tehtävä. Meidän pitäisi katsoa, miten eurooppalaisella rahoituksella voimme innostaa nuoria käyttämään teknologiaa. Esimerkiksi Horisontti 2020 ohjelman avulla. Itsellänikään ei ole kokemusta tästä kaikesta. Elämme aikoja, jona on hyvin hankala suostutella nuoria mukaan maanviljelyyn, vaikka he olisivat syntyneetkin maatilalla. Jos haluat viljelijäksi, teet töitä joka ikisenä vuoden päivänä, jouluna ja muina päivinä. Eläimille ei voi sanoa, että että saa ruokaa viikonloppuna tai lähdenpä tässä nyt viettämään iltaa tai viikonloppua perjantaina, tulen takaisin maanantaina – se ei käy. Ja siksi on hankalaa saada ihmisiä mukaan maatalousalalle. me alamme olla yhdistyneessä kuningaskunnassa riippuvaisia maahanmuuttajatyövoimasta. Me voimme ehkä käyttää teknologiaa tiettyihin tehtäviin tai sitten täytyy olla ihmisiä työvoimana. Sivulla 27 vielä siis muutama kysymys. Tässä sanotaan, että riski siitä, että me olemme riippuvaisia myöhemmin EUn ulkopuolisesta teknologiatuotannosta täsmämaataloudessa. Miksi näin on? Miksi me voi käyttää varoja esimerkiksi Horisontti 2020 rahastosta niin, että voimme edistää eurooppalaista teknologiaa? Edustaja Sama. Gracias, presidente. Bueno. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin esittää ehdotuksen. Tämä valiokunta voisi antaa puolueettomalle henkilölle aiheeksi tutkia sitten, miten pitkään meillä menee aikaa kaikkien niiden henkilöiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotka elävät maanviljelijöiden ja maaseudun kustannuksella, eli pankit ja suuret kansainväliset yhdistykset, yritykset ja niin edelleen. Toiseksikin haluaisin kysyä esittelijältä, kuinka paljon maatila tarvitsisi investointeja kahden työpanoksen ylläpitämiseksi tämän tyyppisessä maataloudessa. Mikä vaikutus tällä teknologia olisi tilojen velkaantumiselle? Kolmaksikin, minkälaisia kohtaa painetta tarvitaan, jotta voitaisiin pitää kiinni tällaisesta investointien tasosta. Tässä puhutaan koko ajan investoinnista, mutta kun ajatellaan reaalitilannetta, jossa maanviljelijät elävät, eli markkinahinnat vain laskevat, niin kukaan ei tästä puhu mitään. Neljänneksi haluaisin vielä kysyä, onko mitään vaikutusarviota tehty tällaisen täsmämaatalouden vaikutuksista maatalouden keskittymiselle suurille tiloille? Kiitos. Dziękuję bardzo, ale w tych oczekujemy w tych pytaniach za dużo od naszego gościa, bo właściwie... Kiitokset. Tässä tulikin aikamoinen kysymys rupes. Toivottavasti vieraillamme on aikaa vastata kaikkiin. Rova McIntyre seuraavaksi. Niin, siis minä. Niin, pahoittelut siitä, että että en ollut täällä tuon esityksen aikana, koska tämä on, koskettaa kyllä minua kovasti tämä aihe, mutta stoa paneelin jäsenenä olen kyllä mukana ja tietoinen täsmämaatalousraportista, joka tässä on laadittu. Ja todellakin haluan tässä ilmaista täyden tukeni ja myöskin lisätä siihen, mitä muut sanoivat liittyen täsmämaatalouden tärkeyteen ja siihen, että nämä tekniikat otettaisiin käyttöön e, Euroopan laajuisesti. Olen ollut esittelin tässä valiokunnassa liittyen teknisiin ratkaisuun kestävän maatalouden kohdalla EU:ssa. Ja kestävyys on todella tärkeä sana tässä otsikossa, sillä tekniikka kyllä voi auttaa meitä saamaan aikaiseksi kestävämpää maataloutta EUn laajuisesti. West Midlandsin alueella meillä on Harper Adams-niminen yliopisto ja pari täällä oli ja on käynyt siellä minun kanssani tuossa yliopistossa. ja tekevät hyvin paljon työtä tällä saralla. Niin haluaisin vain kertoa teille joistakin niistä asioista, jotka ovat nyt jo meneillään. 2011, eli jonkin aikaa sitten siellä esitettiin pitkän aikavälin tuollaista valvottua liikenneviljelyjärjestelmää. What? Eli siellä todettiin, että koneiden avulla voidaan noin 26 prosenttia parantaa viljelytulosta ja myöskin sama koskee muitakin peluja. Ja totta kai se, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi maaperään, niin on erittäin suuri asia, joten tässä tarkoituksena tai tässä selvitettiin se, että miten paljon tämä vaikuttaa. Ja nyt sitten katsotaan aivan toiseen suuntaan, joten on sellaisia tekni- teknologioita, joita voidaan käyttää olemassa olevin välinein. Mutta tässäkin hyödytään paljon siinä suhteessa, että kehitetään tällaisia häiritseviä teknologiamuotoja. muotoja. Joten meidän pitäisi mielestäni keskittyä juuri tähän – Eli on paljon lähestymistapoja rikkaruohon torjuntaan. Esimerkiksi käytetään laaseria. Ja tätä todellakin tarvitaan. Voidaan esimerkiksi käyttää laaseria ja jopa luomuviljelijät tekevät näin. Tai se, että käytetään sadonkorjuun robotteja tai toisen sukupolven lennokkeja, jotka eivät ota kuvia, vaan jotka todellakin tekevät työtä tuolla tiloilla – Joten on hyvin paljon edistystä vielä tehtävänä, emmekä nyt välttämättä katso tätä, tai tarkastele suurta koneistoa, joka maksaa hyvin paljon. Teknologia voi vaikuttaa siihen, sitä täytyy kehittää paljon, mutta kustannusten ei mielestäni täytyy olla niin valtaisia. Meidän pitäisi keskittyä, olen hyvin paljon samaa mieltä Nikolsonin kanssa siitä, että pitäisi käyttää EUn tutkimusrahastoa siinä suhteessa, että keskitytään soveltavaan tutkimukseen. Ei ainoastaan siihen, että pohditaan asioita, vaan että todellakin nämä ajatukset saadaan käytännön sovelluksen käytettäväksi niin, että ihmiset voivat todellisessa elämässä näitä käyttää ja tästä me saamme hyötyä. Meidän täytyy saada viljelijät mukaan tähän soveltavaan tutkimukseen. Kiitos. Nie, nie wiem, czy to była dobra decyzja nie ograniczać czasu En tiedä, oliko nyt niin hyvä päätös, kun sanoin, että en rajoita puheaikaa. Ruopatin. Nyt saa stoapanelaa. Kiitos puheenjohtaja. Stoapanelistina haluaisin toivottaa tämän tutkimuksen. Tervetulleeksi tämän meille tänään esitellyn. Tässä on paljon arvokasta tietoa ja sitä voidaan käyttää hyväksi päätöksenteossa. Tämä onkin tämän tutkimuksen ensisijainen tarkoitus. Olemme kuulleet jo joitakin esimerkkejä näiden valossa. Haluaisin kuulla, onko teillä laskelmia siitä, kuinka paljon keskimääräisen tilan pitäisi investoida, jotta sillä olisi kaikki tarpeellinen teknologia, tarvittava teknologia, jotta se voisi harjoittaa täsmämaataloutta. Te muistutitte meitä väestön rakenteesta ja tästä pääsemmekin koulutuskysymykseen. eli siihen, miten tutustutetaan uudet, tai viljelijät tähän uuteen teknologiaan, nämä ovat aivan uudenlaisia. Ja haluaisin pyytää myös selvennystä. Huomasin tämän tässä tutkimuksessa. Mikä on täsmä maatalouden määritelmä? Pitääkö tämä sisällään lennokkien ja satelliittien kaltaisen teknologian käytön, liittyykö tämä siis tähän, vai kuten jotkut sanovat, liittyykö tämä myös geneettisiin muutoksiin, geneettisen jaksottamiseen. E, Eurooppa ei tarvitse mielestäni geneettisiä muutoksia. Meillä on kylliksi tietoa muutenkin lisätä tuotantoa ja myös toimia kestävällä tavalla. Jedna minuuttia proporcjonalnie do czasu obecności na komisji. Proszę bardzo. Herra Jart, tulitte myöhään tänne. Teille jäi yksi minuutti puheaikaa. Vielen dank. Paljon kiitoksia. Puhun lyhykäisesti, mutta haluan kuitenkin sanoa, no, kollegat kyllä tietävät jo teesini myöskin maataloudella on oikeus saada teknisiä tekniikkaa, eikä kyse ole siitä, että haluammeko sitä vai emme, vaan kyse on siitä, että miten tämä poliittisesti hoidetaan. No, tämä koko tekninen edistysaskel, niin suuret konsernit saavat hyödyn tästä ja tilat kärsivät. minä itse olen joutunut kokemaan tämän, kun jouduin aamuvarhaisella lypsämään lehmiä ja kaikki olivat huonolla tuulella. Ja tässä nyt se, että teknistä edistystä on tapahtunut, niin se on kyllä molemmille osapuolille hyvä. No tämä ongelma minun mielestäni liittyy, no tietosuoja, no se kuulostaa kummalliselta, muutkin kollegat auttavat meitä selvittämään tämän, koska pian tulee myöskin älyjääkaappi, joka sitten kello 10 illalla ei enää ainakaan ruokaa, koska ollaan tässä jo liikaa syöty. Ja sitten joskus kun olut on loppu, niin tässä näitä tietoja täytyy käsitellä eri tavoin ja totta kai tietosuoja on suuri ongelma ja tietojen arvo on tässä tärkeämpi kuin koneiden arvo. Tässä täytyy olla varuillaan. Tämä on tämmöinen poliittinen kenttä, johon liittyy tämä tietosuoja-aspekti. No sitten toinen asia, mitä tulee täsmämaatalouteen, vaikuttaa paljon. Meillä on tällaisia uhkakuvia. Ehkä voitte tässä hiukan auttaa. Tämä kysymys tuli jo monilta. Jos tätä käsitellään näin, ja myöskin teollisuus mainostaa, näyttää hienoja, loistavia, isoja koneita ilman ihmisiä, suuria peltoja, Eli siis aamulla lähdetään liikkeelle ja kun tullaan takaisin on kello jo 12, me tarvitsemme jotakin hyväksyntää. Eh, eikä sitä, että tämä täsmämaatalous oli ainoastaan asia eh, suurille tiloille. Eivät ihmiset sitä hyväksy. Ja meidän täytyy myöskin pitää huoli siitä, että tämä tieteellistekninen eh, edistysaskel sitten hyödyttää kaikkia tiloja. Onko teillä joitakin neuvoja, että miten tämä voitaisiin tehdä kaikille? Pan Kiitokset teille, herra Jaar. Hyvin Äh, fiksusti tuossa viittasi älykkäisiin jääkaappeihin. En tiedä, viittasitteko myös minuun tuossa samalla, mutta nyt professori voisi vastata meille. I would like to thank everybody for the question. Haluaisin kiittää teitä kaikkia kes- äh, kysymyksistä ja huomioista. Ne olivat erittäin haastavia monellakin tapaa. Uskoisin, että monet kysymykset varmaankin vaatisivat hyvin pitkän tutkimuksen tai ainakin pitkän vastauksen. No pienviljelijöistä ensin. Pienviljelijät ovat olleet, no, puheenjohtaja sanoi, että ensi kerralla. Pienviljelijät ovat olleet eh, huolemme keskiössä, mutta voisimme esittää toisenkin kysymyksen. Entä jos tässä vaan eh, jäätäisiin lepäämään laakereille eikä tehtäisi mitään? Millaista maatalous olisi 15-20 vuoden kuluttua, jos me vain tässä istumme ja emme rohkaise joitakin alueita kestävään liiketoimintaan. En tiedä mitä tapahtuisi, mutta varmasti tiedäkseen, tiedän sen, että ne nuoret maanviljelijät, jotka ovat nähneet ystäviensä keskuudessa, mutta myös muissa maissa, he innostuvat kovasti, jos heillä on mahdollisuus tehdä töitä sellaisella tilalla, jossa on mahdollisuus ottaa käyttää myös uutta teknologiaa. Uusi teknologia ei tarkoita pelkästään isoja koneita. Teknologia on ö, määritelmältään hyvin laaja, meidän täytyy tämä muistaa. Se on tärkeää. Esimerkiksi jos meillä on maanviljelijä, jolla on älypuhelin, parempi kuin omani, ja hän ottaa pelloiltansa kuvia. Pellot voivat olla pieniä. Sitten hän laittaa ne pilvipalveluun. Ja hänpä saakin sitten vastauksen, jonka mukaan sitten, haha, tässä, tällä alueella on kasvitauti nousemassa ja tuolla alueella ei. Tai palvelu esimerkiksi osoittaa, että tuolla alueella on liian vähän typpejä ja toisella alueella on liian paljon. Ei tämä, tässä täytyy olla tarvetta isoille pelloille. Maanviljelijä voi käyttää tätä. Hän ottaa käyttöön teknologiaa, ja hyödyntää sitä tietoa, joka tämän avulla jossakin tuotetaan, koska en usko, että hän voi omin silmin pelkästään todeta näitä asioita. Mutta ehkä tämä on minun vikani. Minä en kyennyt siihen, kun itse työskentelin isäni tilalla. Minun näppituntemoni ei aina ollut se kaikista paras. Täytyy tunnustaa se, että vuoksi lähdinkin yliopistoon sitten. Kun sanotaan, että tuottakaa enemmän ja lukekaa vähän vähemmän. Me, tämä on tietysti vähän lyhykäinen tapa sanoa, me voimme enemmän tuottaa markkina suuntautuneesti, hyödyntää markkinatietoutta ja ponnistella kenties vähän vähemmän ja saada parempaa tuloa. Markkinatieto ja markkinoille pääsy tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä seikkoja välineitä tulevaisuudessa. Kuka tämän kaiken takana on? Mielestäni kaikki meistä. Me haluamme markkina, markkinoille pääsyn antaa vain sellaisille maanviljelijöille, joihin luotamme, sellaisille tuottajille, joihin luotamme. Me olemme nähneet Euroopan kriisit supermarketeissa, tukkukaupoissa. Tämähän liittyy kaikki, kaikki, jotka ovat tässä ketjussa mukana. Meidän täytyy varmistaa, että se, joka ostaa jotain, saa laadukasta Eh, turvallista tuotetta. Dokumentaatiota on olemassa jo. Ja voi olla, että tulee sellainen hetki, jolloin maanviljelijöiden täytyy todistaa se, mitä he tekevät, ja heidän täytyy toimia sen mukaisesti, mitä on päätetty, mutta sepä maksaakin. He kysyvät, että maksatteko te meille enemmän? No, ensin välittäjät olivat valmiita maksamaan enemmän, mutta tämä ei kuitenkaan kestänyt kovin pitkään, koska tätä kauttahan maanviljelijät pääsivät markkinoille mukaan, mutta se loppui siihen. Tämä nyt on vain elämän tosiasioita. Ja teknologia, ja dokumentaatio on helppoa. Tiedot vain skannataan pakettiin ja tiedetään, että mitä tuotteen osalta on tapahtunut. Kun itse käymme kaupassa, niin kyllähän me näemme, mitä siellä on, mutta jonkun täytyy nuo tiedotkin tuottaa. Ja maanviljelijä on se, joka nämä tiedot tuottaa. Oli kysymys sitten vaikka luomumaataloudesta. Me tulemme myös kysymään luomutuottajilta, mitä te olette tehneet, millä tavalla te olette toimineet. Ja me odotamme myös erilaisia vastauksia koska tässä me tietysti odotamme, että luovuviljelijä on enemmän huolissaan maaperän laadusta. Ja nyt näemme, että tässä on tällainen murrosvaihe menossa. Me yritämme tiedottaa maanviljelijöille, olemme vielä alkuvaiheessa, mutta kuitenkin me yritämme kertoa maanviljelijöille, mikä on maaperän biologinen laatu. Tämä on merkittävä osa maaperän rakennetta, niin että voidaan välttää maaperän eroosiota. Ja tämän teknologian täytyy olla saatavilla kaikille maanviljelijöille, myös korporaatioille. Ja kun ajatellaan kasvien terveyttä ja kasvitauteja, niin mikrobinen terveys on myös erittäin tärkeä asia. Tässä on paljon eri kysymyksiä esitetty. Datan omistajuus ja tietosuoja. No, tämä on tärkeä aihe. Jotkut kollegat yliopistoissa ja jotkut kolleganne toissa valiokunnissa myös pohdiskelevat tätä asiaa. Muutama esimerkki vain tästä. joistakin yliopistotuloksista, joissa käsitellään tietojen suojaa. Ja näyttäisi siltä, että jos maanviljelijä ei halua antaa tietoa, niin ei, tässä kyllä yhtään se fiksummaksi tulee, jos on sellaista tietoa, joka pidetään vain laatikossa piilossa – Tietoja jakamalla saa kaikista parhaan hyödyn irti käytettävissä olevista tiedoista. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että se, joka palvelun ja analyysin tuottaa, on se, joka hyötyy kaikista eniten? En usko, vaan maanpäivillä täytyy myös hyötyä, mutta miten tämä var- varmistetaan? Miten varmistetaan, että luottamuksellisuutta ei rikota? Tämä on sellainen kysymys, jota todella täytyy käsitellä. Me olemme tietoisia näistä ongelmista. Tämä on digitalisa- koko yhteiskuntamme digitalisaation ongelma. Aurinkopaneelini, no yritykseni, joka ne asensi tuntuu tietävän kaiken siitä, mitä minä niillä teen. Haluanko minä turvautua tältä vai en. No ehkä on parempi, että minä tiedän, jos joku ei toimi aurinkopaneelien osalta, koska sitten minä voin puuttua asiaan. Itse en sitä huomaa aurinkopaneeleista. Digitalisaatio kaukaisilla alueilla on teknologiakysymys. Telekomyritykset haluaa, niitä täytyy haluta tätä toteuttaa. Ja syrjäisille alueille tulee ainakin paljon tietoa nuorille ihmisille – Jos me ikinä paremmin, pääsemme parempaan koulutukseen, jos otetaan huomioon täsmämaatalous, niin silloinhan kyllä nuoret myös tulevat oppimaan siitä, miten he voivat hyödyntää teknologia älypuhelijansa omilla maatiloillansa. He voivat konsultoida verkkosivujen lisäksi esimerkiksi kasvien genotyyppejä. Ja kun puhun näistä genotyypeistä, niin täsmä maanviljelyksessä yritetään optimoida hallinnointia, maaperää, teknologiaa, genotyypit. Ei tässä kysymys ole GMOista. Ei ollenkaan. Koska, no kun mietitään, että on vaikka maisia ja Ja sitten on rikkaruohoja, jotka, joiden juuret menevät paljon syvemmälle, niin voidaan huomata, että maissi voi pärjätä paljon paremmin kuivemmilla alueilla ja on tärkeää, että maanviljelijä voi hyödyntää tätä tietoa ja voi arvioida oman maaperänsä kosteusolosuhteet. Tämä on tärkeä ala, kun me puhumme tästä Kyllä tässä varmaan on hyödynnetty maaperätutkimuksia ja sitä, miten parhaiten voidaan hyödyntää maaperää ja sen kosteutta. Ehkä olen väärässä, mutta no, palataanpa asiaan kymmenen vuoden päästä. Sitten nähdään, mitä on tapahtunut, mutta kun ajatellaan maanviljelyyhteisöjä, niin kyllä myös syrjäisillä alueilla voi tulla tällaista erikoistumista. Pienviljelmät kenties pysyvät edelleen pieninä, mutta viljelijät voivat erikoistua johonkin Miksi jokaisen maanviljelijän pitäisi tietää kaikki, kaikesta siitä, mitä tapahtuu hänen tilallansa? Jos hän elää maaseutuyhteisössä, niin eri yhdistykset, yritykset voivat auttaa häntä jakamalla osaamista, asiantuntijuutta, teknologiaa, laitteita. Esimerkiksi jos lähdetään vaikka uudistamaan kastelujärjestelmiä koulutusjärjestelmiä korjaa. Niin. Kun ajatellaan vaikka maanviljelijää, kun hän tarkkailee kasvejansa, hän voi tehdä jotain hyvin pientä korjaavaa liikettä, kun hän voi tehdä päätöksensä pohjautuen tietoihin joita hän saa. Tai esimerkiksi hän voi ö, laittaa torjunta-aineet lähelle juuria, missä ne menevät paljon täsmällisemmin kohteeseensa sen sijaan, että niitä levitetään sinne tänne ympäri peltoa. No ihan niin kuin kaikki täällä, niin kyllä minäkin voisin puhua maanviljelyksestä ihan loputtomia aikoja. Toivottavasti olen vastannut useampiin kysymyksiin, joita esitettiin. Ja jos kysymyksiä jäi vastaamatta, niin STOA tai sähköposti varmaan mielellään tähän vastaan. Vastaa. Me yritämme Stoassa sanoa tietysti aina totuuden. Mutta kenties tässä keskustelussa, keskustelussa on jotain sellaisia seikkoja, joita mekään emme ole huomanneet. Kiitos. Professor De Castro że dzisiaj... Kiitokset tästä teille, hyvä professori. Herra De Castro, tietysti pitää tällaisista akateemisista keskusteluista, joissa ei ole mitään aikarajoja puheenvuoroille. Ja uskoakseni suurin piirtein selvisimme tästä nyt kunnialla keskustelun johtopäätöksenä voidaan todeta, että näitä muutoksia on ilmassa, niitä kehitetään edelleen ja uskoisin, että meidän täytyy nyt vain sopeutua ja orientoitua tulevaisuuteen, ottaa tämä kaikki huomioon. Professori Mekä, lämpimät kiitokset teille. Olemme kuulleet sen, mitä teillä oli sanottavan ja näin me itse tulemme nyt hyödyntämään näitä ajatuksia tulevaisuudessa, kun tarkastelemme sitä, millä tavalla me voimme uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa 2020. Lämpimät kiitokset teille. Kiitos, että annoitte meille näitä uusia ajatuksia. Ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Hyvät naiset ja herrat, yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöön. Koordinaattorit päättivät, että meidän pitäisi lausunto tästä laatia jurivaliokunnalle, siis tästä komitologiamenettelystä. Jurin esittelijä on edustaja Schaier ja valmistelijana lausunnolle meidän valiokunnassamme on herra Rope. Olkaa hyvä, annan teille puheenvuoro herra Rope johdata ne varten. Ačiū gerbiamas Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin esitellä teille agrivaliokunnan luonnoksen liittyen komitologia-menettelyyn. Vastuuvaliokunta on juri, mutta meidän täytyy esittää lausunto ja ehdotukset eh, eri komitologia ongelmiin liittyen ja siihen, miten prosessi järjestetään. Komitologiaprosessi tai menettely äh, tekee kansallisille jäsenille mahdollisuuden käsitellä kaikkia äh, lainsäädäntökysymyksiä eu Ja tästä syystä tämä prosessin äh, osallistujat, joita eri ministeriöt edustavat ja joissa e-, komission eri e, osat ovat puheenjohtajina, on sekundaar, osa sekundaarilainsäädäntöä, ja tämä koskettaa erityisesti täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä. Siellä käsitellään erilaisia ongelmia. Usein jäsenvaltioiden edustajat välttävät oman kantansa ilmaisemisen ja komissio ottaa useita jäsenvaltioiden mandaatteja kantaakseen. Tämän lisäksi delegoitujen säädöksien kohdalla parlamentti voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä säädökset, mutta eh, meillä ei kuitenkaan ole oikeus muuttaa niitä. Tästä syystä uskon, että meidän täytyy lisätä eh, komiteamenettelyn demokraattisuutta ja demokraattista legitiimiötä. Täytyy myöskin lisätä avoimuutta komitologiamenettelyn kaikissa vaiheissa niin, että siitä tulee vastuuvelvollisempi. Ja täytyy myöskin varmistaa, että äh, tärkeistä päätöksistä, äh, tärkeitä päätöksiä eivät tee ainoastaan osa äh, jäsenvaltioista ja varmistaa, etteivät mm, että näin voi käydä, jos tuota komission ehdotus hyväksytään. Joten me haluamme sanoa seuraavaa. Tärkeät säädökset tai vaatimukset, se, että jäsenvaltiot ovat varovaisempia ja että prosessista tulee avoimempi ja että voidaan myöskin tehokkaasti valvoa mandaatteja, joita komissiolle annetaan. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy soveltaa varovaisuusperiaatetta laajemmin. Eli se, että ainoastaan annetaan mahdollisuus käyttää materiaalia, jos määräenemmistö siitä komiteassa on päättänyt. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun asia liittyy terveys- ja ympäristön suojeluun tai ihmisten, eläinten tai kasvien suojeluun ja turvallisuuteen. On myöskin tärkeää lisätä komitologiamenettelyn avoimuutta. Tästä syystä ehdotan, että me julkaisemme jäsenvaltioiden äänestystulokset, jäsenvaltioiden edustajien äänestystulokset ja syyt eri kannoille, ja että julkaistaisiin myöskin tiedot komiteoiden kokoonpanosta ja osallistumisesta kokouksiin ja myöskin julkaistaisiin tiedot viranomaisista, jotka ovat mukana kokouksissa. Meidän pitäisi myöskin todeta, että vetomusvaliokunta ei toimi oikein, sillä äänestystulokset ovat usein identtiset komiteoiden tuloksiin, joten ehdotan, että meidän pitäisi poistaa tämä instituutio Ja lopuksi vielä sanoisin, että on tärkeää todeta, että parlamenttiin ja neuvoston pitäisi saada oikeus tarkastaa täytäntöpanon mandaatti, joka komissiolle annetaan, mm, ja lainsäädännön laajuus, koska tahansa. Eli tämä on siis suurimman osan mielipide, jota on käytetty tässä ehdotuksessa. Minä Mielelläni kuulen nyt teidän kommentteja, kritiikkiä ja uskon, että jatkamme yhteistyötä tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Tässä oli hyvinkin tarkkoja ehdotuksia. Voimme kuulla varmasti nyt parlamentin jäsenten kommentit. Rova Curling aloittaa. Thank you very much. Um, I... Kiitoksia. Olen yhtä mieltä tavoitteista, joista esittelee puhuu mietinnössään. On täysin oikein, että sanottiin, että täytyy saada vastuuseen, kun he tekevät pysyvissä komiteoissa päätöksiä, ja on täysin oikein, että avoimuutta tulisi lisätä. Esittelijä menee avoimuudessa jopa liian pitkälle. Esimerkiksi se, että julkistettaisiin täysin äänestystulokset ja se, miten jäsenvaltiot äänestävät, olisi hyväksyttävää, mutta se, että pitäisi antaa perustelu äänestystulokselle tai tavalle, menee kyllä liian pitkälle. Tuskinpa tästä mitään lisähyötyä olisi. se, että vaadittaisiin jäsenvaltioilta aina perustelu sille, miksi jokaisesta sekundaarilainsäädännön osasta on äänestetty milläkin tavalla, menee liian pitkälle. Ja ehkäpä muuttaisi niiden äänestyskäyttäytymistä, tämä menisi liian pitkälle, mutta olen kuitenkin yhtä mieltä entistä suuremman avoimuuden periaatteesta. Kaiken kaikkiaan esittelijän näkemys on se, että meidän pitää saada jäsen, pienten jäsenvaltioiden ääni kuuluviin. Eli ei saa käydä niin, että ainoastaan pieni joukko suurempia jäsenvaltioita voi tehdä päätöksiä. Itse kuitenkin uskon vapaaseen tahtoon. Jotkut jäsenvaltiot päättävät olla äänestämättä, kuten mekin joskus parlamentin jäseninä päätämme tehdä. Pidättäydymme äänestä tämästä, emme halua nostaa kättämme. Joskus meillä ei ole näkemystä tai riittävästi tietoa äänestettävästä asiasta. Hyväksyn siis sen, ja ymmärrän kyllä sen, että äänestyksestä pidättäytymisestä on tullut poliittinen toimikeino näissä komiteoissa. Ja usein jäsenvaltiot ohjeistavat asiantuntijoitaan olemaan äänestämättä, jotta eivät ole sitten osa päätöstä. Ja jos tällainen päätös tehdään, en usko, että meidän tulisi lähteä sitten suojelemaan noita jäsenvaltioita. Eikä tämä välttämättä koske vain pieniä jäsenvaltioita. Joskus isot jäsenvaltiot jättävät äänestämättä, ja tämä vasta vääristääkin tilannetta Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Espanja, jos ne eivät äänestä, tämä kyllä kertoo ehkä enemmän kuin se, että pienet eivät äänestä. Eli jos jäsenvaltio päättää ohjeistaa asiantuntijansa olemaan äänestämättä, he tekevät silloin poliittisen päätöksen komiteassa, jonka ei tulisi kuitenkaan toimia tuossa mielessä poliittisesti, vaan asiantuntijoiden näkemysten perusteella sen tulisi toimia. En usko, siis kun on sitten muutoksenhakuprosessi, tulokset voivat olla samoja, mutta uskon, että jos komissio toteaa, että jos jäsenvaltio ei ensimmäisellä kierroksella äänestä, silloin ne eivät voi olla mukana myöskään muutoksen haussa. Tämä on järkevä tapa toimia. Minä tuen tätä, mutta esittelemme ei. Jos tulosta ei saa, jos ensimmäisellä kerroksella ei synny määräenemmistöä, silloin myöhemmässä vaiheessa äänestyskelpoisten määrä pienenee ja enemmistö voidaan saada aikaiseksi. Osa jää äänestyksen ulkopuolelle. Tämä on mielestäni varsin tasapainoinen ja elegantti tapa toimia monessa sekundaarilainsäädännön osassa, jossa ei välttämättä äänestetä suuntaan eikä toiseen. Kiitoksia tästä hyvin kattavasta ajattelusta yksityiskohtaisesti, yksityiskohtaisista arvokkaista kommenteista. Herra Denano. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa työn laadusta. Tämä aihe on erittäin tärkeä, hyvin poliittinen. Komitologia on tärkeä, kun ajatellaan peruslaki tekstien täytäntöönpanoa. Ajatellaan nyt vaikka maataloutta tai kasvinterveyskysymyksiä. Tästä kysymyksestä näiden keskustelujen tämän tärkeän aiheen ympärillä täytyy perustaa riittävästi luotettavaan avoimeen tieteelliseen tietoon. Tuen valmistelijaa varovaisuusperiaatteen soveltamisesta komission tärkein muutosehdotus määräenemmistön suhteen tulee hoitamaan nämä tämä, tällä hetkellä esiintyneet ongelmat. Ja silloin kun ne saadaan määrällä päätöstä, niin silloin voidaan vielä vedota tästä päätöksestä ja saada selkeä vastaus sitten. Aivan kuten toinenkin edustaja Puolan avoimuuden lisääntymistä ja otan huomioon tässä nämä ei-jäsenvaltioiden edustajat muutoksenhakukomiteassa. Ministeritason komitea, no neuvoston täytyy saada, neuvostolta täytyy saada myös mahdollinen ö, syy kannan siihen, että kantaa ei anneta. Kiitoksia. Pano, Hoitoma, Shadow Yes, thank you very much, Chair. And, uh... Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa. Tämä on mielenkiintoinen tapa nähdä asiat ja ymmärrän tämän myös. On hyvä, että me käymme keskustelua siitä, että miten nyt sitten asiassa edetään. Mutta silti näen kyllä suuren eron sen välillä, mitä valmistelija haluaa ja mitä sitten käytännössä voidaan tehdä ja mitä ehkä minä ja tämä valiokunta haluaa. Me hyvin paljon pohjaamme ajatuksemme tieteelliseen tutkimukseen ja valmistelijan ehdotuksessa nähdään suuri ero, että äh, monet materiaalit, jotka liittyvät GMOihin, äh, siirretään pois, mutta niitä kuitenkin tarvittaisiin tieteellisestä näkökulmasta, koska olisi liian helppo sanoa, että jos ei ole selkeää näkemystä, selkeä enemmistö, niin meidän pitäisi sanoa, että ei, tämä menee mielestäni liian pitkälle. Mielestäni meidän ei pitäisi tätä vaikeuttaa, vaan katsoa, että onko joitakin tapoja edetä niin, että me politi- politisoi tätä liikaa, että kuuntelemme ja luotamme enemmän tieteellisiin näkemyksiin. Eli se, mitä komissio ehdottaa, että ainoastaan jäsenvaltiot voivat tässä sanoa jotakin, jos niillä on selkeä näkemys. Joten tässä se, että voi äänestää tyhjää, niin pyritään saamaan vähin. Ja tulemme jatkamaan keskustelua tästä sisäisesti. Tarkistuksia emme varmaan tee ja todellakin mielellämme jatkamme yhteistyötä kaikkien eri varjoesittelijöiden kanssa. Ja, Edustaja Jo. Äh, Kiitos. Muutama kommentti vielä Tästä ennak- ennakkovaroitus, varhaisvaroitusjärjestelmästä. Siis toivoisin, että komissio ei voi rakentaa minkälaista lainsäädäntöä tahansa. Siis meillä pitäisi olla reilu menettely, jossa voimme sanoa, tiettyihin lainsäädännön osin kyllä tai ei. Ja toivoisin myös, siis olen harmissani äänestämättä jättämisestä neuvostossa. Tämähän on demokraattista, näin käy myös parlamentissakin, mutta tämä on hankala silloin, jos tarvitaan määrä enemmistö jäsenvaltioiden pitäisi ymmärtää, että tyhjän äänestäminen tarkoittaa ei-ääntä. En halua pakottaa ketään tiettyyn menettelytapaan, mutta äänestyskäyttäytyminen ei saisi jumittaa koko menettelyn eteenpäin viemistä, esimerkiksi glyfosaattien osalta. Minulle sopisi se, että toimittaisiin niin, että tulee saadaan aikaan päätöksiä. Sitähän demokratia tarkoittaa päätösten tekoa. Toivotan esittelijälle kaikkia hyvää. Delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset ovat uusia välineitä, joiden kanssa on tultava toimeen, mutta tarvitsemme myös reilua kanssakäymistä komissionkin suuntaan. Tässä on vielä parantamisen varaa. Kiitos. Pana Klausa, sekretariatu generalnego komisji. Kiitoksia. Seuraavaksi komission edustaja. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Sallikaa minun lyhykäisesti puhua. Tässä tuotiin esille monia eri asioita. Haluaisimme vielä selventää tätä komission ehdotusta. Sehän liittyy pelkästään erityisiin elementteihin, jotka tällä hetkellä ovat mukana olemassa olevassa komitologia-asetuksessa. Ehdotuksessa ei ole kyse, kyse delegoiduista säädöksistä. Siinä seurataan erilaista menettelytapaa, joka juontaa juurensa suoraan sopimukseen. Komission ehdotuksessa on kysymys pelkästään täytäntöönpano päätöksistä, jotka juotavat juor, juurensa siihen, että pannaan täytäntöön vuoden 2001 asetusta, täytäntöönpanoasetuksista, täytäntöönpanosäädöksistä. Tässä ei edelleenkään komissio halua, mutta koko komitologia menettelee, vaan puuttua aivan erityiseen ongelmaan, josta on kärsitty vuodesta 2011 lähtien. Ja aivan kuten oikein jotkut jäsenistä toivatkin esille, tämä liittyy tuohon muutoksenhaku vaiheeseen. Kokonaisuudessaan komitologia toimii erittäin hyvin. Antaakseni teille lukuja. Komissio hyväksyy noin 1500 täytäntöönpanosäädöstä vuosittain ja 98 prosenttia näistä 1500 säädöksestä kulkevat komitologia komiteoiden kautta myönteisellä kannalla jäsenvaltioilta lähestulkoon koskaan ei tule kielteisiä kantoja. Ja sitten on nämä viime, loput kaksi prosenttia, joista ei tule kantaa jäsenvaltioita. Ja tämä on sellainen tilanne, johon halutaan puuttua. Siis jäsenvaltioita ei ole määräenemmistöä saatu, ei puolesta eikä vastaan. Tai tietyillä ehdoilla on toimittu, tietyillä skenaarioilla, ajatellen vaikka ihmisten terveyttä, eläinten ja kasvien terveyttä ja tämä asian käsittely siirtyy seuraavaan vaiheeseen, eli muutoksenhakukomiteaan. Jotkut mainitsivatkin täällä joitakin näitä alueita, esimerkiksi GMO. Aiheena on sellainen, että näyttäisi siltä, että tässä muutoksenhakukomiteassa ei ole saatu aikaiseksi, mitä komitologian metodilla itse asiassa haluttiin. Ja kun vertaiskomitea ei sitten saa mitään lopputulosta aikaiseksi. Se vain on päästy käyttää samaa lopputulosta kuin komitologiakomitea aikaisemmin. Tämä on sellainen tilanne, tämä on tilanne nimenomaan sen vuoksi, että joissakin tapauksissa, kun muutoksenhakukomiteassa uudelleen tuli tämä ei-kantaa lähestymistapa, niin aihe on poliittisesti niin tärkeä, että komissio yrittää puuttua tähän, ja joku jäsenistä puuttuukin tähän, että on hyvin valitettavaa, että tämä, nämä menettelyt täytyy politisoida, mutta komissiolla ei ole intressejä tähän politisointiin. Komissio ei ole se taho, vaan jäsenvaltiot, jotka näissä tapauksissa ovat vetäytyneet omista vastuistansa ja yrittävät takaisin komission puolelle nämä kuumat perunat syöttää, ne ovat vastuussa. Nämä täytäntöönpanosäädökset, ei pidä unohtaa sitä ne juontavat juurensa suoraan perus lainsäädäntöön, jonka parlamentti ja neuvosto yhdessä ovat hyväksyneet niin, että voidaan varmistaa yhdenmukaiset täytäntöönpano-olosuhteet ja tämän vuoksi komissiolle on tiettyjä valtuuksia annettu. Ja tässä jäsenvaltiolla on oma roolinsa. Ne kontrolloivat komissiota, kun komissio harjoittaa komiteologia komitean kautta näitä valtuuksiansa. Ja kun tässä nyt muutama vuosi on kokemusta saatu, aina nämä kuumat perunat on heitetty takaisin komission kentälle. Ja komission puheenjohtaja viime vuonna unionin tilakysymyksessä keskustelussa toi esille tämän ongelman ja sanoi, että tässä tarvitaan tiettyjä muutoksia muutoksenhakukomitea menettelyyn tässä oli neljä eri aluetta, joitakin niistä olette tekin jo tuoneet esille. Tämä oli komission vastaus tähän. Me emme tietenkään toivo sitä, että tulevaisuudessa päätökset kun jos ehdotukset hyväksytään, niin vain muutamat jäsenvaltiot tekevät näitä päätöksiä, vaan haluamme antaa kannustimia tässä jäsenvaltioille. Koska se, että ei anna kantaansa, no ne ovat tyhjiä ääniä. Me emme tietenkään tiedä, että tuleeko tämä ehdotuksemme toimivaan, vaan toivomme sitä. Ja sitten tässä oli muutamia muitakin elementtejä. Olemme kuulleet teitä ja muita Euroopan parlamentin valiokuntia, jotka ovat antaneet tukensa komission ehdotukselle esimerkiksi näistä yksittäisistä jäsenvaltioiden äänestyksistä. Ja tulosten julkistamisesta, mutta varmaankin lopettelen nyt tähän. Kiitoksia. Dziękujemy panu. Pan poseł Rope. Herra Rope vielä. Dar kartą ačiū e, Labai ačiū. Kiitoksia. Haluaisin kiittää näistä hyvinkin yksityiskohtaisista ja tarpeellisista kommenteista ymmärrän, että me kaikki olemme ymmärtäneet sen, että tässä on ongelma ja me näemme ainoastaan yhden suunnan käsitellä tätä ongelmaa. Ehkäpä komissio. Komissiolla on tässä myönteisempi, tai ehkäpä komissio haluaisi saada myönteisemmän lausunnon, mutta se, että me haluamme avoimuutta ja vastuullisuutta, varsinkin kun käsitellään arkaluonteisia kysymyksiä, ovat sellaisia asioita, jotka koskettavat kaikkia. Minä kirjasin ylös ajatuksenne ja kommenttinne ja toivottavasti jatkamme yhteistyötä, jotta pääsemme ratkaisuun ja saamme siis yhteisen ratkaisun tässä kysymyksessä aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitämme teitä tästä keskustelusta. Meillä on määräaika tarkistuksille 7. syyskuuta. Minä hyvästän teidät, koska herra De Castro huomenna johtaa puhetta täällä valiokunnassa. Kiitoksia kaikille ja kokouksemme päättyy. Ja kiitokset teille kaikille ja kiitokset